Meine sehr verehrten Damen und Herren. Arvoisat naiset ja herrat, arvoisat kollegat, toivotan teidät sydämellisesti tervetulleeksi tähän kokoukseemme. Kansalaisvapauksien valiokunta järjestää nyt kuulemisen ja on hienoa, että Lopes Aguilarkin on täällä paikalla, sillä verkkohyökkäys on aiheena, johon törmäämme tuon tuosta kaikissa uutisissa. Jokunen vuosi sitten ihmettelimme, että miten tietokoneet voivatkaan olla näin monimutkikkaita ja nyt olemme havainneet, että uudet teknologiat tuovat kylläkin monia etuja mukanaan, mutta kyllä vaaratekijöitäkin niissä piilee ja niitä rikolliset osaavat käyttää hyväksi. Rajan veto on tietenkin aika hankala. Me tie, meidän tulee tarkastella myöskin tulevia haasteita ja tämän iltapäivän aikana tulemme kuulemaan useiden asiantuntijoiden näkemyksiä aiheesta. He kertovat meille siitä, miten meidän tulisi suhtautua näihin uusiin haasteisiin ja ehkäpä heiltä saamme jonkinlaisia virikkeitä toimintaamme liittyen. Paraikaahan parlamentissa tarkastellaan neuvoston direktiiviä verkkohyökkäysaiheeseen liittyen. Muissakin valiokunnissa, kuten teollisuusvaliokunnassakin, tähän asiakirjaan on perehdytty ja myöskin AFETissa, kun kyse on ulkosuhteista, niin hekin tarkastelevat tätä ehdotusta ja olenkin iloinen siitä, että Kristiina Ujuland, joka on AFET-valiokunnan lausunnon laatija, että hän on päässyt paikalle ja Christian Ehler, hän laatii ITRE-valiokunnan nimessä oman lausunnon Hienoa, että tekin olette päässeet paikalle. Ja nyt kun komission direktiivi ehdotus on pöydällä, niin on tietenkin hienoa, että myöskin komissio on täällä edustettuna. Me olemme komission kanssa keskustelleet aiheesta jo jonkun kerran. Ja sitten tarkoituksena on korvata tämä puitedirektiivillä 2005 ja on hienoa, että Puola puheenjohtajavaltion ominaisuudessakin on täällä. Ja tästäkin olemme jo keskustelleet puheenjohtajavaltion edustajien kanssa. Ja Justin Millerkin täältä löytyy. Hän edustaa yhdistyneen kuningaskunnan sisäasiaministeriön verkkorikollisuuden vastaisen toiminnan yksikön toiminnasta. Ja hän, jos kuka on omiaan kertomaan meille tämän äh, aiheen äh, merkityksestä päivittäisessä elämässä. Ja mehän olemme jo pohtineet direktiivin äh, muokkaamista ja me olemme keskustelleet aiheesta erinäisten henkilöiden, kuten varjoesittelyiden kanssa ja kesäkuussahan neuvosto esitti oman kantansa ja keskusteluiden aikana on tullut esille muutamia kysymyksiä, jotka haluaisin ihan lyhyesti ottaa esille. Ensinnäkin tämä link, tämän koko ketjun viimeinen linkki, eli tämä kriminalisointi kysymys. Lisäksi olemme pohtineet sitä, että missä määrin meidän täytyy ottaa käyttöön vähimmäistandardeja turvallisuusalaja ja minkälaisia määräyksiä pitäisi suoraan ujuttaa meidän direktiiveihin. Miten sitten suhtaudumme myöskin sellaisiin teknisiin uudistuksiin, joihin direktiivissä ei puututa, eli tämä cloud computing – pilvipalvelujärjestelmä. Ja sitten herää kysymys, että minkälaisia harmaita vyöhykkeitä tästä tekstistä löytyy, eli haittaohjelmien eteenpäin välittäminen, sitä kautta syntyvät turvallisuusriskit. Tietenkin me meidän täytyy pohtia, miten tämän tyyppisiin ongelmiin puututaan. Olen iloinen, että näin monet ovat päässeet tänne paikalle vieraiksemme. He kertovat meille yhtäältä tästä verkko- hyökkäysasiasta ja myöskin direktiiviehdotuksesta. Tarkoituksena on edetä nyt seuraavalla tavalla. Kristina Ujuland johtaa ykköspaneelia. Se pohtii sitä, että mikä on jäsenvaltioiden ja kansainvälisen tason toimien välinen yhteys. Ja sitten toinen osa liittyy yksityissektoriin ja kysymys kuuluu, mikä on yksityissektorin vastuu ja miten voidaan torjua verkkohyökkäykset. Kolmas osa-alue liittyy toimielinten tehtäviin ja neljäs osa siellä pohditaan tietosuojaa ja oikeusvarmuutta. Tietenkin meillä on tämmöinen kyselyvastaussessio mahdollisuuskin tarjottuna, mutta toivoisin, että silloin esitetään kysymyksiä eikä hillittömän pitkiä kommentteja, sillä tarkoituksenahan on kuulla asiantuntijoita. Jos me haluamme keskenämme pohtia asioita, niin siihen meille tarjoutua useampiakin mahdollisuuksia tulevaisuudessakin, mutta tänään on tarkoituksena tarjota juuri asiantuntijoille enemmän puheaikaa, joten heille tulisi esitellä kysymyksiä. Alustajilla on 10 minuutin puheaikaa tarjolla ja sitten edustajilla minuutin verran kysymyksiä varten. Ja nyt puheenvuoro Kristiinalle ja hän voi aloittaa sitten omalla alustuksellaan tämän ensimmäisen. Holmeier, uh, for inviting. Äh, kiitos Monika, kiitos kutsusta tänne. Äh, hyvät herrat ja naiset ja herrat, minulla on suuri suuri ilo olla täällä Euroopan parlamentissa keskustelemassa tästä hyvin ajankohtaisesta seikasta. Tämä aihe on ajankohtainen sekä jäsenvaltiossa että maailmanlaajuisella tasolla. Minulla on suuri ilo olla täällä ja myöskin ensimmäisen session puheenjohtajan. Minähän itse tulen Virosta ja kuten monet asiantuntijat, täällä tietävät, vuonna 2007 Viro oli suuren verkkohyökkäyksen kohteena. Siinä viitattiin jopa sanalla kybersota. Ja meillä siis, meillä siis on ollut todellakin kokemuksia tästä ja olen henkilökohtaisesti hyvin kiinnostunut kuulemaan teidän mielipiteitänne ja asiantuntijoiden näkökulmia tässä tämän iltapäivässä keskustelussa. Toivon, että monet toimielimet EU:ssa jakavat sen näkökulman, että meidän pitää tehdä tiivistä yhteistyötä, eikä pelkästään yhteistyötä, vaan meidän pitää myös harmonisoida lainsäädäntöämme ja toimiamme, jotta voimme, jotta voimme suojella strategista infrastruktuuriamme. Meidän pitää lisäksi jakaa ja toteuttaa parhaita käytänteitä, joita meillä tähän mennessä on ollut jäsenvaltioissa. Ja viimeiseksi haluaisin sanoa, että pitäisi ei pelkästään ajatella tätä, tätä, tätä kapeaa alaa, johon me tänään keskitymme, eli verkko hyökkäykset tietojärjestelmiin. Meidän pitäisi tämän lisäksi pitäisi olla valmiita myös ajattelemaan paljon maailmanlaajuisella ja laajuisella tasolla, miten voimme säännellä tätä alaa myös EUn rajojen ulkopuolella. Miten paljon siis EU voisi näyttää aloitetta ja ennakoimista kansainvälisellä, tasolla tässä kysymyksessä. Kiitos, että sain puheenvuoron. Annankin äh, rouva puheenjohtajalle takaisin puheenvuoron. Kiitos. No minä annan puheenvuoron saman tien Jakub Boratinskille. Thank you very much, uh, Madam Chair, for inviting Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, siitä, että kutsutte komission tänne asiantuntijoiden kuulemistilaisuuteen. Ja itse asiassa edustaja Ojuland aloitti tämän niin, että saatiin aikaiseksi aloite sille, että komissio esitti uuden ehdotuksen direktiiviksi hyökkäyksistä tietoverkkoja kohtaan. Ja Virantapaukset ovat johtaneet siihen, että meidän täytyy tarjota myös vastine EU-tasolla. Ja siitä syystä tämä uusi ehdote, ehdotus, johon keskityn, tässä on niin paljon eri puhujia, niin en mene liikaa näihin muihin yksityiskohtiin. Joten meillä on todisteita siitä, että tietoverkkouhat ovat kasvamaan päin. Ai Okta viimeiseksi Europolista on vahvistanut sen, että järjestäytyneet rikollisryhmittymät hyödyntävät yhä enemmän internettiä ja botnetteja tietoturvan rikosten tekemiseen. suuren mittaluokan hyökkäykset, jotka ovat lähtöisin EU-sta ja tai sen ulkopuolelta, jotka kohdistuvat EU-hun, ovat myös lisääntymässä. Erityistavoitteena on asettaa syytteeseen rikollisia rikoslainsäädäntöä tarkentamalla, lisätä lainvalvontaviranomaisten välistä yhteistyötä ja ottaa käyttöön hyviä valvontajärjestelmiä ja tietojenkeruujärjestelmiä. Tämä liittyy muun muassa siihen, että rikosten sanktioiden tasoa pitää nostaa. Tähän mennessä ne ovat olleet hyvin pieniä. Ja raskauttavat olosuhteet ovat tietysti myös tärkeä osa tätä. Ensinnäkin se, että käyttää botnettia tai samankaltaista ähm, työkalua sen äh, vuoksi, jota ne edustavat, on tällainen raskauttava asianhaara. Ja toiseksi ja sitten toisenlaiset hyökkäykset, jossa äh, henkilöllisyys on salattu Hyvä esimerkki niistä olisi esimerkiksi äskettäinen käytäntö, jossa lähetetään sähköposteja, jossa on saastuneita liitteitä, kun esitetään olevan jostain organisaatiosta. Nämä ovat niitä asioita, joita olemme käsitelleet. Ja Meillä on, olemme myös ottaneet käyttöön tässä ehdotuksessa velvollisuuden jäsenvaltioilla vastata kiireelliseen pyyntöön julkiselta ja yksityiseltä sektorilta 24-7 verkoston avulla, jossa meillä on yhteyspisteitä tähän mennessä. Tiedämme, että tämä ei käytännössä toimi useissa tapauksissa lopuksi. koska me emme vielä täysin tunne näitä erityistapahtumia, joissa tietoverkkorikoksia hyökkäyksiä tapahtuu, niin otamme käyttöön säännöksiä, joissa puhutaan valvonnasta, joiden avulla voidaan myöskin helpottaa tietojen keruuta tietoverkkorikoksista. On tärkeää olla täysin tietoinen siitä, ettei tämä ole mikään kattava vastaus tietoverkkorikosten torjuntaan, vaan tämä on vain yksi useasta välineestä, joka voi yhdessä auttaa meitä EU:ssa, jotta voimme vastata näihin uhkiin. Tässä yhteydessä muistuttaisin vain sisäisen turvallisuuden strategiasta, jonka komissio hyväksyi viime vuonna, jonka tavoitteena on torjua tietoverkkorikollisuutta, ja sillä on viisi eri tavoitetta. Ja siinä erityisesti on toimenpiteitä, joissa luodaan esimerkiksi Euroopan tietoverkkorikollisuuskeskus ja huippuosaamisen keskus, kuten myöskin yksityisjulkisen sektorin kumppanuushankkeita. Tämänhetkinen työ, joka toivottavasti johtaa siihen, että voidaan luoda eurooppalainen tietoverkkokeskus, on, tietoverkkorikoskeskus on tärkeä. Tietysti aina voidaan keskustella siitä, mikä on oikea vastaustaso jäsenvaltioissa. Komissio tällä hetkellä tekee toteutettavuustutkimusta ja pyrkii vastaamaan useisiin kysymyksiin siinä, että missä tällaisen keskuksen tulisi sijaita, mikä sen tehtävä tulisi olla, millä tavalla sen tulisi suhteutua jäsenvaltioiden kapasiteettiin toimia ja millä tasolla, miten se voi parhaiten vastata niihin tarpeisiin, joita on. Eli tässä on kyseessä prosessi, jossa pyrimme löytämään yksityiskohtaisen vastauksen tähän kysymykseen. Mainitsen myös muutaman muun asian, jota muut puhujat voivat esille. sisäasioiden pääostolla olemme käsitelleet nimenomaan näitä asioita ja pohtineet sitä, millä tavalla voimme lainvalvontaviranomaisten työtä helpottaa kautta unionin. Ja tästä syystä komissio on jo monen vuoden ajan ollut kehittelemässä innovatiivisia lähestymistapoja koulutuksessa. Yhä enemmän tarvitaan mielestämme sitä, että voidaan yhdistää lainvalvontaviranomaisten työ ja toisaalta yksityisen sektorin työt ja sitten tällaiset varhaisvaroitusjärjestelmät ja sitten muut julkiset organisaatiot, jotka ovat lainvalvontaviranomaisten ulkopuolella. Tämä kaikki yhteistyö on erityisen tärkeää, jota halutaan, jos halutaan tehokkaasti vastata näihin ongelmiin. Ja se on myös yksi niistä asioista, joita tutkimme tämän keskuksen luomisessa. Millä tavalla tuo rajapinta toimii siinä, kun pyritään torjumaan rikollisuutta. Internetin hallinnointi, no sehän on aivan valtava kysymys, joka menee pidemmälle kuin jäsenvaltiot e- ja EUkin, mutta se on kuitenkin avainasemassa, jos halutaan tasapainottaa sitä, että yhtäältä taataan vapaus, toisaalta luodaan luottamusta ja turvallisuutta. Ja toinen tärkeä asia meidän esityslistanamme on lainvalvontasuosituksen edistäminen, kriittisten internetresurssejen käyttöönotto ja tukeminen. Ja nämä ovat asioita, jotka löytyvät Yhdysvaltojen ja EUn välisestä toiminnasta. Vielä tärkeä asia meille ovat ne menettelyt, joiden avulla pyritään torjumaan lapsipornografiaa internetissä. Olemme juuri pyrkineet äh, äh, hyväksymään direktiivin tällä alueella. Ja tämä on tärkeä yhteistyön alue kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin kanssa. Tietoyhteiskuntapääosasto hoitaa näitä ja meillä on myös paljon paljon erilaisia muita menettelyitä, jotka ovat oleellisia sille, että voimme saada aikaiseksi tällaisen kattavan toiminnan, kun pyrimme torjumaan tietoverkkorikollisuutta. Siitä syystä on erittäin tärkeää, kun keskustelemme tämän direktiivin tulevaisuudesta, että jotenkin emme tässä nimenomaisessa lainsäädännön osassa pyri torjumaan kaiken maailman eri ongelmia, vaan tämä on nimenomaan kohdistettu tiettyyn toimintaan. Ja tietysti luotamme teidän Euroopan parlamentin tukeen, kun näitä menettelyitä otetaan käyttöön. Useat niistä ovat ei-lainsäädännöllisiä. Ja ne ovat oleellisia, jos halutaan saada aikaiseksi laadukas ja tehokas EUn toiminta. Toivottavasti nyt tämän puheenjohtaja. Kiitos. Thank you very much, uh, Mr. Poratinski, for this. Oikein paljon kiitoksia, herra Poratinski, näistä mielenkiintoisista tiedoista, joka pohjalta voimme jatkaa keskustelua. On tietenkin selvää, että parlamentti tukee komissiota. Ajatuksena on saada jonkinlaista sääntelyä aikaiseksi tällä verkkohyökkäysrintamalla. Se on kaikkien etujen mukaista. Seuraavaksi puheenvuoron saa puheenjohtajavaltion edustaja. Olkaapas hyvä. Kiitos eh, Rova Holma ja hyvät edustajat. Kiitos, eh, että sain tulla puhumaan tänne Puolan puheenjohtajakauden puolesta. Haluaisin esitellä neuvoston näkökulman tähän tietoverkkorikollisuuteen ja tietoverkkoturvallisuuteen. Kuulimmekin jo paljon komission kollegalta. Hän esitteli jo monia toimia Varmasti kaikki ovat samaa mieltä, eikä siitä tarvita kuulemista. Kaikki ovat samaa mieltä, että nämä uhkat lisääntyvät. Tähän uhkaan tarvitaan vastaus EUlta, ja sen vastauksen pitää olla kattava. Haluaisin vain korostaa, että tämä vastaus, jota valmistellaan neuvostossa komission ehdotuksen pohjalta, todellakin on laaja-alainen, kuten jo mainittiin. Meillä on Euroopan digitaalinen agenda ja sitten sisäisen turvallisuuden strategia sekä monia muitakin toimia, joista juuri tällä hetkellä keskustellaan neuvostossa. Meillä on siis esimerkiksi tämä EUn äm, tietoverkkorikollisuuden keskus, sen perustaminen siitä, siitä keskustellaan. Äm, sitä keskustellaan KOSI-komiteassa ja tämän vuoden lokakuussa saamme tästä aloitteita aikaiseksi. Seuraavana askeleena saamme operatiivisen toimintasuunnitelman aikaiseksi, jossa puhutaan näistä strategiatavoitteista. Tämäkin asiakirja saadaan tämän, tämän vuoden aikana julkaistua. Olemme vakuuttaneet että sitten kun saamme tehokkaat toimet toteutettua, se vahvistaa EUn vastausta rikollisuuden torjumisessa – ja näin voimme sitten torjua tietoverkkorikollisuutta. Direktiivi, joka koskee tietojärjestelmiin kohdistuvia hyökkäyksiä, on tärkeä elementti tässä kokon, kokonaisstrategiassa. Ja minun mielestäni se on viimeinen askel tässä reaktiossamme. Tässä siinä puhutaan rikosten määritelmistä, rankai, rangaistuksessa ja sitten raskauttavista olosuhteista myös. Siinä käsitellään myös näitä rikoksen torjunnan toimia. Tämähän pohjautuu artiklaan 83 SEUT-sopimuksessa. Tavoite on selvä ja soveltamisala on myöskin tarkoin määritelty. Kuten tiedätte, neuvosto on käynyt hyvin intensiivisiä keskusteluja Unkarin puheenjohtajakaudella. Ja tänään on varmaankin itse asiassa tämän luonnoksen yksivuotissynttärit. Se saatiin vuosi sitten ja olemme saaneet aikaiseksi yleisen kannan tämän vuoden kesäkuussa. Ehkä voisin antaa nyt lyhyen tiivistelmän siitä, niistä periaatteista, jotka ö, ohjasivat työtämme tähän direktiiviluonnokseen liittyen. Tässä oli kyse neljästä pää kohdasta. Halusimme pitää pääsisällön komission ehdotuksessa ja halusimme puuttua ennen kaikkea laajamittaisiin hyökkäyksiin ja bottiverkkoihin. Meidän piti ottaa huomioon erot oikeusjärjestelmissä jäsenvaltioissa. Toinen periaate sitten oli se, että piti löytää sopiva tasapaino rangaistusten ja kriminalisoinnin soveltamisalan välille. Yritämme saavuttaa tämän niin, että suljimme muutamia pienempiä rikoksia tämän soveltamisalan ulkopuolelle. Pääperiaatteena tässä oli se, että me yritimme pitää direktiivin sanamuodon teknisesti mahdollisimman neutraalina. On selvää, että verkkohyökkäysten teknologia muuttuu hyvin nopeasti, eli ei ole järkeä luoda lainsäädäntövälinettä, joka jo voimaan tullessaan on vanhentunut. Eli ideana oli pitää määritelmät ja koko väline teknologisesti mahdollisimman neutraaleina. Ja viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, Haluaisimme olla johdonmukaisia niiden standardien suhteen, jonka Euroopan neuvoston yleissopimus, eli Budapestin yleissopimus, on määritellyt. Tämä on hyvin kansainvälinen sopimus tietoverkkorikollisuudesta. Me voimme siis jakaa tavoitteet tulevassa työssämme parlamentin kanssa ja odotamme innolla todellakin yhteistyötä teidän kanssanne tämän direktiivin luonnoksen parissa. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia kollega Filan tästä selvityksestä unionin puheenjohtajavaltion nimissä. Ja nyt pääsemmekin seuraavan vieraamme kohdalle. Hän on Justin Miller, hän on yhdistyneen kuningaskunnan sisäasian ministeriön tietoverkkorikollisuusyksikön edustaja. Olkaapa hyvä. While I fiddle with the technology. Um, Pieni hetki, kun on tässä saa nämä tietotekniset järjestelmät toimimaan. Thank you. Um, I'd like to start by... Niin, alkuun haluaisin kiittää edustaja Holmajeri tämän kuulemistilaisuuden järjestämisestä tästä erittäin tärkeästä aiheesta – myöskin meidän hallituksemme näkökulmasta katsottuna tämä on tärkeä aihe. Ihan lyhyesti haluaisin kertoa teille maani näkemyksestä, sen omasta tehtävästä tällä alalla. Ihan lyhyesti siis muutama sananen juuri tästä verkkohyökkäyskysymyksestä. Me suhtaudumme siihen erittäin vakavasti Noin 650 miljoonaa puntaa on investoitu neljän seuraavan vuoden ajalle verkkohyökkäysten torjuntatoimiin. Me yritämme saada myöskin lainsäädäntötyön ja lainvalvontatyön kuntoon näillä varoilla. On tietenkin selvää, että jokaisella taholla on oma vastuunsa ongelmien kohdatessa riippumatta siitä, kenestä on kyse. Me tiedämme, että näistä verkkopalveluista on hyötyä kaikille kansalaisille, yrityksille ja hallituksille, ja me tiedämme, että kansalaisyhteiskunta ja lainvalvontaviranomaiset ja koko yhteiskunta, heidän pitäisi tehdä kaikkensa turvallisuustason parantamiseksi. Ja tästäpä syystä me olemme sitä mieltä, että kyse on kansainvälisestä vastuusta. Kysehän on kansainvälisestä rikollisuudesta ja me olemme aika varmoja siitä, että meidän tulee tehdä työtä toistemme kanssa kaikilla tasoilla taisteltaessa tätä ongelmaa vastaan. No mikä on se niin sanottu kansallinen vastuu tässä taistelussa? Me olemme vakuuttuneita siitä, että kansallisen lainsäädännön pitää olla ajan tasalla. Eli sen pitää olla kykenevä taistelemaan verkkorikollisuutta vastaan rikollisuutena. Lainsäädännön pitää toimia, rangaistuskeinojen pitää olla toimivia. Ja me todellakin tuemme tätä direktiivityöskentelyn yhteydessä ajettua linjausta, mutta kyse ei ole vain ja ainoastaan kansallista toiminnasta, vaan siitä, että on olemassa myöskin riittävästi joustomahdollisuuksia kansallisilla toimin, toimijoilla, muun muassa viranomaisilla, kun tätä rikollisuuden muotoa vastaan taistellaan. Tietenkin lainvalvontaviranomaisten saralla täytyy myöskin koulutustoimintaa harjoittaa. Se ei ole helppoa. Me olemme päättäneet tulevan neljän vuoden aikana ja panostaa tähän suuressa määrin. Me perustamme yksittäisiä toimintaryhmiä ja virva, virtaviivaistamme tietoutta toimijoidemme keskuudessa verkkohyökkäysaiheesta ja pyrimme myöskin valistamaan muita toimijoita tähän aiheeseen liittyen. Me tarvitsemme lainvalvontatoimintaa ja lainsäädäntöä, mutta se ei riitä, jos suuri yleisö ei tiedä, mistä on kyse ja mitä, miten sitä vastaan voitaisiin toi, taistella. Eli meidän täytyy varmistaa, että kaikki ovat valmiita jakamaan tietoa, jotta kaikkia tahoja voitaisiin suojella. Me pyrimme toimimaan kumppanuusperiaatteen pohjalta, mutta hallitus ei voi sitä ajaa yksin, ei niin myöskään yritysmaailma tai kansalaiset, vaan me tarvitsemme kaikkia, kaikki huomioon ottavan yhteisöllisen lähestymistavan ja tietenkin tarvitsemme myöskin kansainvälistä ulottuvuutta tähän yhteistyöhön, muun muassa Budapestin konvention kautta. Me olemme erittäin tyytyväisiä Euroopan unionin tasolla saavutettuihin tuloksiin. Me olemme olleet valmiita osallistumaan näihin neuvotteluihin, koska me olemme vakuuttuneita siitä, että kyllä meidänkin maamme pitäisi osallistua tähän työhön, koska kyse on kansainvälisistä ongelmasta. Ja direktiiviehdotus on hieno siinä muodossa, kun se kesäkuussa neuvoston käsittelyn jälkeen oli. Ja komissio sekä Unkari puheenjohtajavaltion ominaisuudessa ovat tehneet erinomaista työtä. Euroopan unionin keskeisempänä tehtävänä on enemmänkin koordinointi, erityisesti lainvalvontaviranomaisten toiminnan saralla. On viitattu muun muassa tämmöisen Cybercrime-keskuksen perustamiseen. Lisäksi me tarvitsemme EUn kattavan yhteistyöverkoston, johon osallistuvat mahdollisimman monet tahot myöskin kansalaisjärjestöön pitäisi osallistua tähän, kuten aikanin. Ja se edellyttää, että meillä olisi tällainen todellinen yhteistyökeskus. Euroopan unioni on tehnyt hartiavoimin töitä muun muassa yhdysvaltalaisten kanssa ja se on hyvä asia. Se, ja me toivoisimme, että Budapestin yleissopimusta sen täytäntöpanoa ajettaisiin voimakkaammin kaikissa unionin jäsenvaltioissa. Ja sitten yhteenvedonomaisesti sanoisin, että me kyllä kannatamme kansainvälistä yhteistyötä tällä saralla. Me toivoisimme, että jäsenvaltiot, EUn toimielimet ja eri maat tekisivät yksissä tuumin töitä tämän ongelman vasta, vastaisessa taistelussa. Me olemme valmiita jakamaan tietoja ja kokemuksiamme, jos joku vaan on niistä kiinnostunut ja marraskuun alussa Lontoossa järjestetään kyberrikollisuusseminaarin ja me ajattelimme ottaa siellä esille muutamia tässä mainittuja kysymyksiä. Siellä tulee olemaan kansalaisjärjestöjen edustajia paikalla, maiden hallitusten edustajia paikalla ja toivottavasti sielläkin päästään aimoharpauksen eteenpäin. Vielä kerran kiitokset edustaja Holmajerille kutsusta tähän kokoukseen ja toivottavasti saitte tässä kattavan kuvan meidän maamme toiminnasta. Kiitoksia. Uh, Kiitos herra Miller, että jaoitte kokemuksen omasta ja maan, maan näkökulmasta seuraavana. Annankin puheenvuoron Heli Tirma Klaarille, joka on asiantuntija Virosta, joka on myös Naton kanssa tehnyt yhteistyötä tästä aiheesta. Olkaa hyvä going to give you the uh, Estonian government perspective. Kiitoksia. Aion kertoa Viron hallituksen näkemyksen tietoverkkoturvallisuudesta Euroopan unionista siihen, mitä me olemme valmistautuneet tietoverkkohyökkäyksiin. Haluaisin aloittaa lyhyellä katsauksella siihen, mitä tapahtui vuonna 2007 ja mitä on tapahtunut sen jälkeen. 2007 meillä oli suuren mittakaavan poliittisesti motivoituneita hyökkäyksiä, mitään muodollista kansallista mekanismia niiden estämiseksi ei ollut, vaan estäminen aivan itse. Tietoverkkoasiantuntijat tunsivat muita asiantuntijoita muissa maissa, joista on ollut kovasti hyötä, hyötyä, kun olemme pyrkineet koordinoimaan kansainvälistä apua Viroon vuonna 2007. Kaiken kaikkiaan siis olimme valmiita. Ja saimme liikkeelle kansainvälisen tuen. Vuonna 2007 hyökkäyksistä opittiin ensinnäkin se, että jokaisella maalla tulisi olla yksityinen julkisen sektorin välinen yhteistyö, kuten myöskin tehokas estojärjestelmä. Se on kulmakivenä tietoverkkoturvallisuudessa. turvallisuudessa. Lisäksi kriisihallintamekanismit ja asiaan kuuluvat juridiset ja muut välineet pitää olla olemassa. Toiseksi opittiin se, että kansainvälinen koordinaatio ja kansainvälinen yhteistyö on avainasemassa, jos haluamme tulevaisuudessa kokea samankaltaisia tapahtumia. Vuodesta 2007 eteenpäin olemme nähneet paljon erilaista kehitystä kansainvälisellä näyttämöllä ja meillä on monia aloitteita. Haluaisin kertoa teille siitä laajapohjaisesta näkökulmasta, mitä muut kansainväliset järjestöt tekevät turvallisuuspuolella ja mikä Euroopan unionin erityinen rooli on tässä kaikessa. Olemme uskossa nähneet, että tällaiset aloitteet ovat kasvaneet kuin sienet sateella sen jälkeen, Ja tällä hyvin laajalla alueella joka, olemme löytäneet sitten oman asiantuntevuusalamme. Euroopan unionissa ihmiset varmaankin tuntevat kaikki EU-aloitteet itse, eli en niitä ryhdy käymään, mutta puhutaanpa YKsta. Meillä on ollut erittäin tiukka keskustelu asestariisuntaa komitean kanssa – jossa on julkaistu useita päätöslauselmia ja tietoverkkoa rikollisuutta on niissä otettu esille. Ja on käytetty pahantahtoisia työkaluja muita maita vastaan. Vuonna 2010 julkaistiin kertomus YK, joka on ratkaissut useita kansainvälisen lainsäädännön ongelmia. Ja nyt voidaan todeta, että kansainvälinen lainsäädäntö, joka meillä nyt on, joka kattaa kansainvälisen voiman käytön muita maita vastaan, soveltuu myös tietoverkkoalalla. Eli kansainväliset säännökset, jotka soveltuvat aseellisiin selkkauksiin, ovat olemassa. Eli maat eivät saa hyökätä siviili, väestön tai infrastruktuurin hyökkäy kohteen kimppuun. Ja kaikki nämä vaikutukset ja toisaalta sitä sitä kolmannella siellä olevat vaikutukset ovat voimassa, eli niitä ei saa hyödyntää tietoverkossa. Tämä on erityisen tärkeää, sillä jotkut maat Euroopan unionin ulkopuolella, autoritaariset maat, haluaisivat, että saataisiin tällainen sotasopimus aikaiseksi, sillä sitä ei voida varmistaa tämänhetkisellä teknologiatasolla. Nuo maat haluaisivat sopimuksen, voimaa, jotta voitaisiin saada aikaiseksi tiukempi valvonta omaa kansaa kohtaan. Ja me liberaaleissa länsimaissa demokratioissa emme voi tällaista tukea. Se on siis yksimielisyys tämä suurten länsimaisten ää, äh, tietoverkkovaltioiden välillä, eli Yhdysvallat ja muut. Toinen erittäin tärkeä päätelmä YK kertomuksesta on se, että maiden itsepuolustus – sallitaan tietoverkoissa YK peruskirjan mukaisesti. Olemme hyväksyneet myös kaksi erilaista politiikan alaa, joilla suojataan infrastruktuuria. NATO ei ota käyttöön mitään politiikkaa, jonka avulla suojataan kriittistä siviiliinfrastruktuuria. Ja siitä syystä NATO on keskittynyt reaktiivisiin toimenpiteihin, jos jotain tapahtuu, niin sitten NATO mahdollisesti toimii. Mutta kaikki on poliittisen päätöksenteon seurausta. Eli vaikka se olisi verrattavissa aseelliseen hyökkäykseen, niin NATO ei sano, milloin tällainen poliittinen päätös tehtäisiin siitä, että yhteydessä suurempaan konfliktiin. Jos näitä hyökkäyksiä tapahtuu, niin silloin niihin vastataan ja reagoidaan. Tämä oli siis se lopputulos, joka tuli NATO-politiikasta tämän vuoden kesäkuussa. Sitten meillä on OECD, äh, anteeksi Ety, jolla on mahdollisuus tarjota kansainväliselle yhteisölle tätä niin sanottua soft law-lähestymistapaa Tietoverkoissa se merkitsee näitä luottamusta rakentavia toimenpiteitä. Ja tietoverkkoympäristössä niitä tarvitaan, jotta voidaan estää vahingossa tapahtuneet väärin laskennat. On siis erilaisia yhteyspisteitä ja kaikki erilaiset menettelyt, joilla tätä luottamusta rakennetaan tietoverkoissa, niin niitä kehitetään nyt seuraavan kahden kolmen vuoden aikana ja Etyj on ryhtynyt tähän työhön. Sen jälkeen meillä on Euroopan neuvoston yleissopimus, joka koskee tietoa verkkoturvallisuutta. Se on yksi kaikkein tärkeimmistä tai kaikkein tärkein väline kun turvallisuutta halutaan viedä eteenpäin ja sen tavoitteena on harmonisoida osallistuvien maiden oikeusjärjestelmät. Tavoitteena on taistella tietoverkkorikollisuutta vastaan. Nämä periaatteet on kirjattu jo kymmenen vuotta sitten. Mitä muita kansainvälisiä sopimuksia tarvitsee, jos kaikki maat hyväksyisivät tuon yleissopimuksen periaatteen, niin se olisi aivan täydellistä. Tämä on yksi niistä asioista, jos Euroopan unioni sitten voi taas loistaa. Sitten OECD, jolla on tällainen kriittisen infrastruktuurin suojelukysymykset ovat tärkeitä ja se on esittänyt hyviä suosituksia siitä, millä tavalla maat voivat viedä eteenpäin omia tietoverkkojärjestelmiään. Eli kaikissa näissä kansainvälisissä aloitteissa Euroopan unioni on kaikkein paras järjestö ratkaisemaan omien ö, poliitikkojensa nojalla näitä tietoverkkokysymyksiä. Jokaisen maalla on tietysti myös oma suojelujärjestelmänsä, mutta EUlla on poliisi- ja oikeusasioiden yhteistyö ja lainsäädäntövalta. Euroopan unionilla on myös sisämarkkinat ja sisämarkkinalainsäädäntö. Millään muulla järjestöllä koko maailmassa ei ole tämän kaltaista mandaattia, jonka avulla voidaan ratkaista näitä tietoverkkokysymyksiä. Siitä syystä todennäköisesti kuulemme enemmän näistä aloitteista tänään, mutta olen ilahtunut jo, että vuonna 2009 pääosasto on aloittanut tämän politiikan kehittämisen ja nyt meillä on yleiseurooppalainen toimi ja valmius. Ja sisäasioiden pääosasto on nyt ottanut esille lainsäädäntö, josta myös keskustellaan täällä tänään. Se on myös askel eteenpäin. Ja meillä on paljon monia muita hyviä aloitteita, joita Euroopan unioni on tarjollut. Mutta se, mitä meillä oikeastaan Euroopan unionissa ei ole, on kattava näkemys siihen, mitä tällä pitäisi tehdä. Ja miten näitä kaikkia aloitteita tulisi yhdistää. Jos sitten puhutaan, sitten puhutaan tämänhetkisestä lainsäädännöstä ja luonnoksesta. tämä on hyvä askel eteenpäin. Siinä harmonisoidaan jäsenvaltioiden toiminta ja rangaistukset, mikä on erityisen tärkeää. Sillä kaikki ne järjestöt, jotka toimivat maailmassa, ovat paljon rikkaampia ja voimakkaampia kuin joidenkin Euroopan unionin jäsenvaltioiden poliisivoimat. Siitä syystä paljon työtä täytyy tehdä kotimaan tasolla ja myös unionissa, jos halutaan vahvistaa lainvalvontaa. Ei pelkästään sen kansallista kapasiteettia, vaan myös kansainvälistä koordinointia ja yhteistyötä. Jos voisin ehdottaa jotain, niin jos Euroopan unioni voisi harkita jonkinlaista varmennusjärjestelmää, jonka avulla nämä tällaiset ajatukset todellakin täytäntöönpannaan Euroopan unionin jäsenvaltiotasolla, niin se olisi erittäin tärkeää. No sitten tämä julkisen ja yksityisen sektorin välinen kumppanuus, josta keskusteltiin täällä myös lyhyesti. On tärkeää, että tuollainen kumppanuus saadaan aikaiseksi, varsinkin Euroopan unionissa. Yhdysvallat on tehnyt jotain samankaltaista. Minusta meidän Euroopan unionissa pitäisi myöskin tehdä samankaltainen asia. Hyökkäyksiä tapahtuu päivittäin. Taloudellista tappiota syntyy näiden hyökkäysten seurauksena. Ja Yhdysvallat ehkä tuntee parhaiten sen, mitkä toimijat ovat toimimassa. Joten yksityisellä sektorilla on kaikkein tärkein rooli, kun pyritään torjumaan rikollisuutta. Lisäksi tietojako jäsenvaltioiden välillä on erityisen tärkeää. Jos tämä mekanismi saadaan toimimaan, niin silloin Euroopan unioni on paljon ö, turvallisempi paikka. Mainitsin myös jo myöskin nämä sähköiset toimet, joita on harjoitettu jäsenvaltiossa – CIP-lainsäädäntö EU-tasolla vielä ei ole valmis. Joitakin Osia siitä on, mutta en tiedä miten tehokkaasti se on otettu käyttöön, mutta sehän nyt ei ole tämän päivän keskustelun aikaan. Tässä vielä on kuitenkin kehitettävää. Eli ulkoisissa kysymyksissä EU voisi auttaa niitä maita, joilla ei ole varaa tietoverkkorikollisuustorjuntajärjestelmien rakentamiseen ja tarjota niille rahoituksesta apua ja muuta apua. Sillä me olemme kaikki samassa veneessä ja tietoverkkorikollisuus ei tunne mitään rajoja. Suurin osa uhista syntyy EUn ulkopuolelta ja niissä maissa, jotka ovat EUn vieressä. Siitä syystä meidän edistyneenä talouksina täytyy miettiä sitä, mitä me teemme niiden maiden suhteen, jotka eivät ole yhtä edistyneitä, jotta voimme auttaa niitä rakentamaan kapasiteettia. Lopussa meidän kimppumme hyökätään, jos jätämme tällaiset paratiisit tietoverkkorikollisille. rikollisille. On monia tärkeitä muita asioita, mitä jo voisi tehdä, mukaan lukien oman kapasiteettinsa rakentamisen, instituutioiden suojelun, oman tiedonsa suojelun, mutta uskoisin, että ennen kaikkea olemme siirtymässä nyt oikeaan suuntaan. Ja Viron nimissä olen ilahtunut nähdessäni, että tietoverkkorikollisuudesta on tullut erittäin tärkeä aihe Brysselissä. Kiitoksia. Well, thank you. Uh, thank you very... Oikein paljon kiitoksia tästä kattavasta selvityksestä siitä, mitä muut kansainväliset järjestöt tekevät. On tietenkin selvää, että Euroopan unionin pitäisi huomioida tämä muiden tekemä työ. Seuraavaksi puheenvuoron saa Mihail Salevski te tulette kertomaan meille Puolan ja erityisesti Puolan poliisivoimien kokemuksista. Olkaapas hyvä. Good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää, hyvät, hyvät naiset ja herrat. Edustan tietoverkkorikollisuuden torjunnan tukiyksikköä, joka on kansallisen poliisin päämajan yhteydessä haluaisin esitellä nyt meidän kokemuksiamme tietoverkkorikollisuuden torjunnassa. Ensimmäiset rakenteet, joilla oli tekemistä tämän ilmiön kanssa, luotiin kansallisessa poliisin mm, päämajassa vuonna 1996. Ja sitten uudet uhkatyypit ja sosiaaliset odotukset johtivat siihen, että tietoverkkorikollisuuden torjunnan tukiyksikkö luotiin poliisin palveluiden yhteyteen kesäkuussa 2010. Siis ensimmäinen kesäkuuta 2010 meidän yksikkömme perustettiin. Me toimimme tutkinnan pääosaston yhteydessä. Ja tässä lyhyt rakenne meidän yksiköstämme. Meillä on 26 viranomaista, jotka torjuvat vir- verkkorikollisuutta. Tässä on päätehtävämme, eli me tarkkailemme alueita, joiden uhkana on tietoverkkorikollisuus. Me teemme yhteistyötä tietoverkkojen omistajien ja hallinnoijien kanssa sekä palvelunantajien kanssa. Me lisäksi vastaamme, vastaamme siitä, että me, ähm, me tunnistamme rikollisia, jotka toimivat tietoverkkorikollisuuden alalla. Me yritämme lisäksi löytää uusia välineitä, joilla voidaan torjua tietoverkkorikollisuutta ja joilla voidaan parantaa yhteistyötä äh, internetpalveluntarjoajien ähm, ähm, alalla. Tässä on nyt oikeusperusta jonka pohjalta me toimimme. Nämä lait ovat siis poliisilaki, televiestintälaki, sähköiset palvelu, sähköisiä palveluja koskeva laki, rikoslaki ja laki rikosasioiden oikeudenkäyntimenettelyistä. Nämä lait antavat meille ne välineet, joita me tarvitsemme tietoverkkorikollisuuden torjuntaan Puolassa. Tietysti myös EUn direktiivit on pantu täytäntöön näiden lakien kautta. Anteeksi, pieni tekninen ongelma tämän esitykseni kanssa. No niin. Tässä ovat meidän odotuksemme lainsäädäntöjärjestelmän suhteen. Kuten näette, monen, e, yhä Useimmat alueet meidän elämässämme perustuvat kyberavaruuteen ja poliiseina, lainvalvojina me olemme sitä mieltä, että lain, lakijärjestelmän pitäisi antaa mahdollisuuksia ennaltaehkäisevään toimintaan sekä sen pitäisi antaa säännöksiä, jotka mahdollistavat lainvalvontaviranomaisten tehokkaan toiminnan. Lisäksi meidän pitäisi saada tarkkoja ja teknologianeutraaleja määritelmiä näistä tietoverkkorikollisuuden käsitteistä. Lisäksi nämä rikokset pitäisi rangaista oikealla tavalla. Ja sitten seuraavaksi muutamia tapauksia, joita me käsittelimme viime vuonna. Eli me, me, me poistimme VARES-serverit, jotka olivat teknisen yliopiston yhteydessä Klivicissä. Näitä servereitä käytettiin, käytettiin su- suojana äm, eurooppalaiselle VARES-järjestelmälle, ja me takavarikoimme 150 terabittiä tallennustilaa. Lisäksi me teemme yhteistyötä tutkinnan pääosaston kanssa ja me, me löysimme internetistä tarjouksia, jos tarjottiin ihmisten elimiä myyntiin ja me keräsimme tietoja yli 121 käyttäjästä, jotka yrittivät myydä ihmiselimiä internetissä. Kaiken, kaiken tämän tiedon me välitimme tutkinnon pääosastolle. Lisäksi meillä on erityinen tiimi, joka tekee yhteistyötä äm, muiden osastojen kanssa poliisin päämajassa. Ja me löysimme meidän toimimme ansiosta internetistä ohjeita, joiden avulla olisi voinut rakentaa räjähteitä. Tiedot näistä räjähdeohjeista me lähetimme päätutkintaosastolle ja näin ollaan saatu äm, syytettyä 22 ä, internetrikollista. Vuosina 2006-2011 me osallistuimme yli 30 eh, kansainväliseen operaatioon, joiden tavoitteena oli torjua lapsipornografiaa. Ja tämän tuloksena, tuloksena melkein 1400 internetin käyttäjää tunnistettiin. He siis välittivät lapsipornografiaa tiedostoja ja melkein 400 näistä käyttäjistä päätyi loppujen lopuksi oikeuden eteen. Tämä on hyvin tärkeää, tär, oli, tämä oli hyvin tärkeä toimi meille. Tietojen säilyttämistä koskeva direktiivi oli meille hyvin tärkeä väline. Kiitos siis parlamentillekin siitä. Tämän välineen avulla pystyimme tunnistamaan nämä nämä internetin käyttäjät ja myös paikallistamaan heidät. Eli kiitos. Kiitos tästä välineestä ja kiitos. Oikein paljon kiitoksia kollega Salevski, että kerrotte meille näistä Puolan kokemuksista ja puheenjohtajan Holmajerin ehdotuksesta ehdottaisin, että seuraavan 20 minuutin aikana voisimme käydä tällaisen kysymysvastaus kierroksen, joten jos teillä on jotain kysyttävää tai jotain kommentoitavaa, niin kertokaa kuka olette ja keneltä haluatte kysyä jotain tai kenelle haluatte esittää jonkinlaisen kommentin. Yes, please, colleagues. Yes, uh, Andrew Brons uh, from the United Kingdom. Um, it's really addressed to any or all. Niin, oikeastaan kaikilta kysyisin seuraavaa. Me olemme korostaneet tätä verkkorikollisuuden vastaista taistelua, mutta oikeastaan yhtä että kukaan ei ole yrittänyt täällä määritellä, mistä tässä on oikein kysy. Ja siksipä ehdottaisin, että me voisimme ikään kuin luokittelunomaisesti määritellä nämä termit. Eli talousrikollisuus, jotka toimivat petollisessa mielessä tai myyvät varastettua tavaraa. Sitten internetvandalismit, jotka vain huvin vuoksi aiheuttavat hankaluuksia ja sitten ehkäpä jo tällaiset poliittiset vandalistit, ja sitten seuraava luokka on lapsipornografiaa ja muut vastaavat, ja sitten seuraava luokka on terrorismi, terroristit. Ja minä uskon, että nämä olisivat tällaisia oikeutettuja taistelun kohteita, ja ehkäpä sitten vielä nämä vakoiluohjelmat, joita käytetään poliittisiin tarkoitusperiin. Ja sitten mainosohjelmat, ja sitten seitsemäs, ehkä ristiriitainenkin ala, eli eri hallintojen vastustamiemme hallintojen nettisivustot, Iran ja muut vastavalaiset, Jos niitä nyt ylipäätään on olemassa, niin pidetäänkö niitä läntisessä maailmassa hyökkäyksen oikeuttavina kohteina. Joku, voisiko joku kertoa siitä, että onko kyse todellakin tällaisesta, tällaisesta verkkosivustosta? Tämä oli melko laaja kysymys. Kuka haluaisi ensiksi vastata paneelista tähän? Olkaa hyvä. Vastaukseni ei välttämättä ole tyydyttävä, sillä kaikki se, mitä sanoitte, on aika mielenkiintoinen viittaus kaikkeen, mihin yleisesti ottaen viitataan, kun puhutaan tietoverkkorikollisuudesta. Ensinnäkin, tapahtuuko jotain erityisiä rikoksia tietoverkkoympäristössä? Ja kyseessä ovat sellaiset rikokset, joihin nimenomaan tämä tietoverkkodirektiivi puuttuu. Ja sitten on paljon erilaisempi luokka, te olette viitannut näihin, Eli kun hyödynnetään internetiä välineenä. Rikos on yhtä vanha kuin ihmiskuntakin, mutta internet tarjoaa sitten laajempia petosmahdollisuuksia. Sama koskee myöskin esimerkiksi henkilöllisyyden varastamista. Sekin on ollut olemassa kauan ennen internetiä, mutta internet on tarjonnut uudet väylät sille. tietoverkkoa, rikollisuus, yleissopimus nimenomaan kohdistuu tähän ensimmäiseen luokkaan, mutta sitten on myöskin erityisrikoklusluokka, joka liittyy esimerkiksi lapsipornografiaan, jota internet on kovasti helpottanut. Rikoslainsäädännön näkökulmasta katsottuna on tärkeää, että tarjoamme riittävästi tarkkuutta niin, että on aivan selvää, minkä tyyppiset toimet voida luokitella rikoksiksi ja mitä ei. Ja te olettekin jo ilmaissut joitakin niitä kohtia, jotka ehkäpä ovat sillä rajalla, että mikä on rikollista ja mikä ei. Yksi lisäluokka, jota hyvin usein käytämme, joka on relevantti internetin liittyviin toimiin komissiossa on, kun erotellaan laiton sisältö vahingollisesta sisällöstä. Laiton sisältö on tietysti sellaista, josta parlamentti ja neuvosto on äskettäin säätänyt, jota ei tietysti vielä täysin hyväksytty direktiivi, joka koskee lapsipornografiaa, kun taas haitallinen sisältö on sellainen, jonka suhteen voidaan käyttää pehmeämpiä välineitä. Se on taas tärkeä alue, mutta se menee pidemmälle kuin äh, sellaista, mitä pidetään rikoksena tai laittomuuksina. Very much. Kiitoksia tästä vastauksesta. Haluaisiko joku muu? Niin, herra Mila, olkaa hyvä. Kiitos. Hyvin laajassa mielessä. Mikä siis on, mikä siis on rikollista offline on myös rikollista online, eli verkossa. Tähän on kuitenkin poikkeus nimittäin, eli um, Computer Misuse Act, eli tietokoneen väärinkäyttölaki. Kuten paneelini juuri, um, juuri sanoi, tämä laki on ollut voimassa jo hyvin pitkän aikaan, ja tällaisia rikoksia um, voi tehdä muutakin, eli hakkerointia voi esimerkiksi harrastaa ilmankin tietokonetta. Ja tämä siis on todellakin tämmöinen suuri jaettoli, jota, jonka me teemme. Kiitos. Ja sitten Rova Kla. Maybe uh, one more. Uh, um, cut. Lisäsin vielä yhden luokan. Jotkut verkkorikolliset toimivat hyvin järjestäytyneesti ja heillä on hyvät järjestelmät vaikeidenkin tehtävien toteuttamiseksi. Ja terroristit palkkaavat tämän tyyppisiä asiantuntijoita ja se on melkoinen uhka. Now I would like to give the... No niin, nyt annan puheenvuoron rouva Holmaherille kysymystä varten. Olkaa hyvä. Niin minulla on yksi konkreettinen kysymys tämän direktiivin niin sanotusti jättömyydestä. No niin, nyt tämä mikrofoni toimii paremmin. Eli tämän direktiivin niin sanottu jättömyys. Tämä direkti jota on ehdotettu, käsittelee kysymyksiä, jotka muuttuvat melkein päivittäin, ja tämä asettaa tietysti haasteita direktiiville. Vaikka direktiivi olisikin hyvin neutraalisti muotoiltu, niin varmasti nämä asiayhteydet tämän direktiivin taustalla muuttuvat myös jatkuvasti. Ja siksi haluaisin kysyä teiltä, onko jäsenvaltioiden välillä ja puheenjohtajavaltion, neuvoston ja komission välillä keksitty jo jotain konkreettista, jotain mekanismia, jolla voidaan vastata näihin aina uusiin haasteisiin. Eli tietysti on hyvä, että tällainen direktiivi on olemassa, mutta meidän pitää aina pysyä ajan tasalla. Varmasti niin kuin poliisitoiminnassakin tässäkin yhteydessä tulee aina muutoksia. Kiitos. Kiitos tästä hyvin tärkeästä ja konkreettisesta kysymyksestä. No niin, sitten paneelin jäsenet. Kuka haluaa vastata tähän? Yes, the Polish uh, presidency representative, please. Shall I try? No niin, eli Puolan puheenjohtajakauden edustaja, olkaa hyvä. I think we, I already... Niin kuten sanoin direktiiviin liittyen, niin yksi keskusteluiden nuora oli se, että pysymme teknologisesti äh, neutraaleina. Eli me määrittelemme nämä niin sanotut verkkohyökkäyksiin liittyvät konseptit hyvin yleisillä määritelmillä ja käytämme sellaista terminologiaa, jota asiantuntijat eivät käytö, käytä, vaan käytämme tällaista juridista riittävän tarkkaa sanamuotoa. mutta samalla antaa mahdollisuuden suht joustavaan toimintaan, eli että näitä mahdollisesti uusia mukaan tulevia rikoksia voidaan luokitella jonkun rikosluokan alle. Se on kaiken A ja O. Eli me tarvitsemme sellaiset välineet, joita ei tarvitse päivittää joka vuosi. Ja jos vain kykenemme löytämään teknologisesti neutraalin sanamuodon tässä tekstissä, niin silloin ei pitäisi ilmetä päivittämistarvetta ainakaan kovinkaan usein. Boratinski. Kiitos, herra Filanta, herra Boratinski. Olkaa hyvä. What was said, uh, first... Jatkan siitä, mitä sanottiin. Ensinnäkin meillä on todellakin menestyksellinen Eurooppa Euroopan neuvoston Budapestin yleissopimus, joka hyväksyttiin kymmenen vuotta sitten, ja periaatteessa sen avulla on onnistuttu toimimaan järkevästi, koska on hyödynnetty teknologisesti neutraalia kieltä. Budapestin yleissopimus on inspiroinut meitä tässä ja olemme muotoilleet artiklan 7, joka voidaan ottaa tarkastelun käytännönläheisesti. Ei ole kuitenkaan tahallista se, ettei tähän vii- tässä viitata bot-verkkoihin ollenkaan. Siinä ei ole määritelty botnetteja ollenkaan. Me käytämme vain neutraalia kielimuotoja, sanamuotoja, välineitä, tai kohdassa B sanotaan tietokoneen tunnussana, pääsykoodi tai niin edelleen. Kuka tietää, mikä on relevanttia muutaman vuoden kuluttua. Emme mitenkään poissulkisi koskaan mahdollisuutta siitä, että jotkut asiat jäävät tämän, tämän ulkopuolelle, mutta tähän mennessä olemme olleet menestyksellisiä ja uskoisin, että pyrimme tulevaisuudessakin olemaan teknologianeutraaleja. Samalla kuitenkin pitää olla tarkkaavaisia tässä suhteessa. Tämä on erittäin validi argumentti, jonka esititte. Thank you. Um, yes and now... Kiitos. Ja nyt seuraavana herra Ila, olkaa hyvä. Coming a little bit back on... Haluaisin palata siihen kysymykseen, että minkälaisia ongelmia käsitellään milläkin tasolla jos katsotaan tätä hiukan pelikentän ulkopuolelta, kuten yhdysvaltalaiset, niin on tunnustettava, että kongressissa on tämä asia käsittely jo edennyt aika pitkälle ja laki hyväksyttäneen piakkoin ja yhdysvaltalaiset pyrkivät aloittamaan standardointiin liittyvät kansainväliset neuvottelut, mutta avoinna olevia kysymyksiä on vaikka kuinka paljon, eli miten nämä keskustelut ja neuvottelut rakentuisivat. Mutta kuitenkin parlamentti täällä ja kongressi tekevät tiivistä yhteistyötä verkkohyökkäyskysymyksen rintavalla. Ja kun yhdysvaltalaiset syyttelivät meitä kontiturvallisuudesta. Yhdysvalloilla oli tällaista lainsäädäntöä olemassa toisin kuin Yhdysvalloilla, niin siitä alkoi melkoinen polemiikki ja heti kysyisinkin teiltä, että mitä olette mieltä siitä, että millä tavalla Euroopan unioni voisi kansainvälisellä näyttämöllä esimerkiksi kahdenkeskisissä keskusteluissa edetä esimerkiksi yhdysvaltalaisten kanssa tämän tyyppisten aiheiden tiimoilta. Te tiedätte, että jäsenvaltiot ovat suorassa yhteydessä yhdysvaltalaisiin ja myöskin EUn toimielimet, kuten komissio. Mutta mitä tulee konttiturvallisuuslaki, niin se esimerkki osoitti, että me tarvitsemme tällaista strukturoitua vuoropuhelua. Mitä olette mieltä tästä asiasta? on hyvin todennäköistä, että yhdysvaltalaiset haluavat lähteä keskustelemaan meidänkin kanssamme tästä asiasta, koska lain ehdotu, ehdotuksessa sanotaan, että vuoden sisällä neuvottelut ulkopuolisten kanssa on aloitettava. Joten mikä on EUn kanta tähän asiaan liittyen? Kiitoksia. Ehkä aloitamme herra Boracinskin vastauksella ja sitten voimme kuulla muiden mielipiteet. Olkaa hyvä. En nyt tässä pysty antamaan täyttä vastausta sisällöstä. Tämä, tästä, tätä käsittelevät meidän tietoyhteiskunnan pääosastomme kollegat. Mutta prosessin suhteen me olemme tehneet edistysas, ottaneet esi, edistysaskeleita, joten olemme paremmin valmistautuneita. Mainitsin jo, että US, USAn tietoverkko, turvallisuus ja rikollisuustyöryhmä on ensimmäinen askel Eli näin, näin takaamme, että ei ole kyse vain väliaikaisista ad hoc järjestelyistä ja kokouksista, joissa käsillä vain tiettyjä aiheita, vaan että jatkuvuuttakin on. Tämän meidän aikomuksemme haluaisimme, että seuraavassa EUn USA huippukokouksessa puhutaan tästä jatkuvuudesta. Kuten sanoin, tietoyhteiskunnan pääosaston kollegat tietävät tästä enemmän, eli yksityiskohtia voi mainita. Virolainen kollegani sanoi, että me olemme tehneet, ottaneet edistysaskelia muutama kuukausi sitten. Me perustimme ryhmän, josta on eri yksiköistä Ähm, asiantuntijat, jotka käsittelevät tietoverkkorikollisuutta. Eli me olemme ainakin tietoisia siitä, mitä eri aloilla tehdään, ja näin voimme koordinoida työtämme eri yksiköiden välillä. Tämän pitäisi siis auttaa meitä tekemään reaktiostamme yhtenäisemmän ja, ja ulkosuhdehallintohan kuuluu myös tähän ryhmään. Kiitos. Yes, um... Haluaako kukaan muu puheenvuoron? Tirma Klaar, olkaa hyvä. I think uh, on this... Uh, niin, tässä nimenomaisessa lainsäädännössä, jonka kongressi on hyväksynyt, saattaa olla vaikea eh, EUn reagoida, mutta samalla EUlla on paljon kypsempi lainsäädäntö jo käytössä kuin Yhdysvalloilla esimerkiksi tietojen säilytystä koskien tai yksityis, yksityisyyden suoja. Hyvin usein Yhdysvallat ei ymmärrä sitä, että me emme ole liittovaltiojärjestelmä. Ja olen tämän, tätä keskustelua käynyt useiden amerikkalaisten kanssa, että meillä ei ole mitään valkoista taloa tai capitolia, että on hyvin vaikea sanoa, mitä pitäisi tehdä. Kun jos tämä pitää mielessä, niin tulevaisuudessa näemme yhä enemmän pyyntöjä Euroopan unionille yhtenä yksikkönä, koska tietoverkkorikollisuus on maailmanlaajuinen aihe. Se ei ole mikään asia, joka koskee vain tiettyä jäsenvaltiota. Ja EU täytyy rakentaa kapasiteettia, jos se haluaa vastata yhtenäisenä tekijänä näihin. Eli kaikilla alueilla, sodankäyntialalla ja niin edelleen. Exactly. This is one point what why we No niin, tämä todellakin on yksi niistä syistä, miksi pidämme tämän kokouksen tänään. Ja sitten herra Elä kysyy, että saadaanko iso britanniltakin vastaus tähän? No tästä ehdotuksesta en voi sanoa mitään, mutta meidän linjauksemme on, kuten sanoin, että meidän tulisi tehdä yhteistyötä ja yhteistyö yhdysvaltalaisen kanssa on erittäin tärkeää ja kaikkien muidenkin kanssa, jotka ovat valmiita tukemaan tätä meidän toimintaamme. Ennen kuin suljemme tämän session, otetaan vielä yksi viimeinen kysymys siellä salin taakaosassa. Voisitteko esitellä itsenne ja esittää kysymyksenne? E Hei, minä olen EU Observerin journalisti ja minulla on herra Boratinskille kysymys tämän direktiivin soveltamisalasta. Jos siinä puhutaan myös tieto, anteeksi siis turvallisuusstandardeista, minulla on yksi esimerkki, joka koskee DG Notarin turvallisuusjärjestelmiä. DG Notar antoi vääriä sertifikaatteja, jonka avulla sitten tiet nettisivut, jotka näyttivät Googlelta tai muilta sivuilta, olivat väärejä ja niiden avulla vakoiltiin ihmisiä. Eli ser, tämä sertifiointi elin on nyt Hollannin äm, hallituksen toimesta suljettu, mutta miten tällaisia, tällaisia tapauksia voitaisiin tulevaisuudessa estää? What you have described varmaankaan en nyt tässä on kaikkia yksityiskohtia ylös, mutta se direktiivi ei käsittele teknisiä standardeja tai sertifiointeja. Ja jos joku yrittää, että tekijäryhmä on tehnyt jotain, jos se kuuluu yhteen näistä rikoksista, jota direktiivissä on kuvailtu, niin silloin. Mutta minun täytyisi kyllä yksityiskohtaisemmin nähdä, mistä on kysymys. Mutta rikospuolesta kyllä, mutta ei teknisiä standardeja. Well, thank you very much for this uh, Kiitos tästä selvennyksestä. Nyt onkin sitten aika päättää tämä ensimmäinen osa kokoustamme. Me jatkamme seuraava, sitten toisella osalla. Kiitos kaikille tämän osien alustajille ja annan nyt puheenvuoron takaisin puheenjohtaja Holmaerille. Olkaa hyvä.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 darf schon kurz einleiten dahingehend, dass wir im zweiten... No, alustuksen omaisesti toteaisin, että tässä toisessa paneelissa kyse on näistä haasteista, joita me kohtaamme, koska nyt meille kerrotaan siitä, minkälaiset ongelmat ovat odotettavissa. Täällä on Symantekin edustaja Iljas Santos. Hän kertoi meille vuolaasti näistä mahdollisista internethyökkäyksistä ja uhista, uhkista. Sitten Saksan pankkiyhdistyksen edustajana Valdemar Gutsin. Pankkimaailmassa tietenkin suurimmat huolenaiheet ovat olemassa sillä siellä missä rahaa on, niin siellä on myöskin ottajia, vaikka rahat eivät itselle kuuluisikaan. Ja sitten, jotta tämä olisi mahdollisimman jännittävää, keskustelu, niin täällä on Chaos Computer Club jäsen Florian Valta Saksasta paikalle, sillä hän jos kuka tietää, minkälaisia ongelmia ja uhkia netistä löytyy. Kiitokset, että olette kaikki päässeet paikalle. Nyt jäänkin suurella mielenkiinnolla kuuntelemaan ensimmäisen panelistin Ilias Sansosin alustusta. Olkapa hyvä. Afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin kiittää ensinnäkin järjestäjiä siitä, että, on, että pidetään tällainen kuuleminen tästä erityisen tärkeästä aiheesta. Haluaisin myös kiittää siitä, että olen saanut kunnian tulla puhumaan tälle tänään. Meillä on melko mielenkiintoinen aihe ja sillä, käsillä meidän pitää puhua yksityisen sektorin roolista. Minä yritän vastata tähän kysymykseen Symantekin näkökulmasta. Sehän on tieto, turvallisuus, palveluiden, ähm, suurin palveluiden tarjoaja sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Ensinnäkin on hyvin tärkeää, kun me puhumme äh, näistä verkkohyökkäyksistä, meidän, kun me puhumme niiden kehityksestä, meidän pitää myös puhua teknologian kehityksestä, mitä meidän pitää odottaa, kun me tarkastelemme tätä koko keskustelua siitä, mihin teknologia kehittyy, on, on hyvä sanoa, että me olemme erityisessä historiallisessa kohdassa tässä kehityksessä. Se tapa, jolla me olemme järjestäytyneet, järjestäytyneet tieto- ja viestintätekniikkaa, se on keskittynyt äm, välineistöihin. Ja näitä välineistöjä on on äm, valvottu hyvin tarkasti ja nyt me siirrymme tietokeskeiseen lähestymistapaan, eli itse tiedoilla ei välineistöllä tai infrastruktuuria ole arvoa, eli tiedot ovat arvokkaimpia, kaikista arvokkaimpia jokaiselle yritykselle. Tällaisessa ympäristössä käytämme etäresurssipalveluja ja liikkuvuus on erityisen tärkeää. Luulen, että meidän pitää olla myös tietoisia tietyissä tosiasioista verkkohyökkäyksissä, ja nämä luvut ovat raportista, jonka julkaisimme äskettäin tietoverkkorikollisuudesta. Tämä raportti perustui kyselylomakkeisiin ja tutkimukseen, jonka teimme useassa maassa maailmanlaajuisesti. Ensinnäkin on uskomatonta, että suorat kulut, eli rahat, jotka on, on varastettu tai on käytetty hyökkäysten torjumiseen, se on 114 äm, miljoonaa dollaria. Ja mielenkiintoista on myös se, että mustat markkinat äm, marihuonan, kokainin ja heroinin myynnissä on, ovat isompia kuin on siis tässä, tähän verrattuna tietoverkkorikollisuus on paljon isompi ala. Ja 10 prosenttia kaikista aikuisista on kokenut kyberrikollisuutta myös mobiililaitteissaan. Eli me näemme tässä huolestuttavan trendin. Historiallisesti olemme nähneet tietoverkkorikollisuutta ehm, uhkina, jotka keskittyvät tietokeskuksiin, servereihin, mutta nyt nämä uhkat keskittyvät mobiililaitteisiin. Mitä enemmän mobiililaitteista, enemmän uhkia. Viimeisten vuos, viimeinen vuoden aikana 24 mm, maassa 431 miljoonaa aikuista on kärsinyt tietoverkkorikollisuudesta ja Noin 14 aikuista joka sekunti joutuu tietoverkkorikollisuuden uhriksi, uhriksi. Jos katsomme nyt tätä evoluutiota, voimme nähdä viisi trendiä, liikkuvuus, pilvipalvelut ja tietojen, tietotulva. Sanoin aikaisemmin, että viime vuonna olemme tuottaneet 380 miljoonaa DVDtä ja tämän vuoden vuoteen mennessä määrä tuplaantuu. Eli tämä huone olisi täynnä DVDitä, eikä, eikä sekään vielä kattaisi kaikkia näitä tietoja, jotka ovat tarjolla. Eli tietoja tuotetaan va- valtavasti ja sitten meillä on pilvipalvelut lisäksi ja suuri määrä verkkohyökkäyksiä ennen kaikkea, kun kun tarkastelemme verkkohyökkäysten määrää, meidän pitää korostaa kohdennettuja hyökkäyksiä, eli hyökkäyksiä, jotka haluavat hyökätä infrastruktuurin kimppuun olemalla, olemalla yksilöllisiä ja olemalla niin suunniteltuja, että hyökkääjä voi siis varastaa tästä infrastruktuurista jonkun tiedon, eikä edes tule huomatuksi, huomatuksi. esimerkiksi Stuxnet ovat Stuxnet on yksi näistä tekijöistä, joka tuli vuonna 2010. Toinen elementti sitten on sosiaaliset verkostot ja ennen kaikkea se tosiasia, että suuri, että sosiaalisessa verkostossa on valtava määrä ihmisiä, esimerkiksi Facebook, jos Facebook olisi maa, se olisi maailman kolmanneksi suurin maa. Sosiaaliset verkostot ovat siis loistava ympäristö verkkohyökkäyksille. Hyökkääjät yrittävät myös, myös, äm, my, myös, äm, myös pysyä huomaamattomina, eli niin, että, että heitä ei nähdä näissä järjestelmissä. Lisäksi äm, tällaiset hyökkäykset yleistyvät, eli kuka tahansa voi ostaa verkossa tällaisen välineen ja tehdä verkkohyökkäyksen, eli rima verkkohyökkäyksen tekemisen on alentunut huomattavasti. Kun katselemme kymmentä ensimmäistä maata, joissa verkkohyökkäykset yleensä tehdään, minä tulin tänään tänne Kiinasta puhumaan ja minulle on hyvin mielenkiintoista, että usein puhumme Kiinasta verkkohyökkäysten kohteen ö, ö, alku, alkumaana. Mutta ongelmasta tai yllättävää se ei ole se, että USA ja Kiina ovat tärkeitä tekijöitä. Mutta haluaisin kuitenkin, että mietitte sitä, jos kolme maata EU-sta, Iso-Britannia, Iso-Britannia, Saksa ja Italia otetaan yhteen, niin silloin päästään samaan prosenttiosenteen kuin, kuin Kiina. Eli EUn ulkopuolella on suuri määrä verkkohyökkäyksiä, mutta EUn sisäpuolellakin on huomattavia määriä sitä. Meidän pitää katsoa tilastoja. Hyökkäykset eri maissa eivät eivät välttämättä tarkoita, että hyökkäjät itse ovat näissä maissa, vaan ne tietokoneet, tietokoneet noissa maissa ovat viimeinen linkki tässä hyökkäysketjussa. Eli emme siis tästä, näistä tilastoista tiedä, missä hakkerit itse istuvat, vaan me tiedämme, tiedämme tämän kautta, mitkä ympäristöt ovat kaikista arkaluontoisimpia. Tässä vielä tietoa siitä, mitä kaikkea myydään verkossa ja miten paljon ne maksavat. Tietysti hakkerit hakevat luottokorttia ja muita taloudellisia tietoja, eli luottokorttitiedot, pankkitilitiedot, sähköpostitilit. Nämä ovat ehkä kaikista arvokkaimpia. Ja tämä tietysti hinta riippuu niiden laadusta tietomurrot, ja niitä tapahtuu noin yksi viikossa, niillä on valtava vaikutus. Keskimäärin noin 260 000 identiteettiä joutuu tietomurron kohteeksi. Näitä hakkeroinnin takia tapahtuneita tietomurtoja on paljon enemmän kuin esimerkiksi sisäpiirin ö, rikoksia. Eli hyökkääjät vaikka ne ovat vain yksi neljäsosa kaikista tapauks- tapauksista, ovat hyvin tehokkaita, kun puhutaan ulkoisesta hyökkäyksestä. 72 miljoonaa öö, Yhdysvaltain dollaria on nämä kustannukset, jotka, jotka syntyy. Ja nämä tilastot tietysti näyttävät vain että kohteena on, tie, ovat tiedot eivätkä infrastruktuuri. Täällä puhuttiin Virosta ja olemme nähneet ö, ähm, muitakin otsikkoja. Tärkeää on sanoa, että hallitukset ja hallitusten infrastruktuuri on hyökkäysten kohtaana. Tämä johtuu monesta syystä. Poliittiset jännitteet voivat olla syynä, tai sitten syynä voi olla vain se, että hallituksilla on tekijäoikeuksia, henkilötietoja, tietoja, jotka ovat hyvin arvokkaita. Ja, ja hallituksen os, osastoksi tekeytyminen voi auttaa hyökkäyksissä huomattavasti. Eli näin siis hallitukset joutuvat hyökkäysten kohtauksessa. Tätä, tämän ilmiön olemme nyt havainneet viime aikoina ja se varmasti lisääntyy edelleen. Erityisen tärkeät infrastruktuurit ovat myös hyökkäyksen kohteena. Ja monet, monet ihmiset tietävät Stuxnetin oletetun hyökkäyksen Iranin ydinvoimalaan. Meillä on ollut näitä tällaisia hyökkäyksiä kriittisiä infrastruktuureja kohtaan jo jonkin aikaa, mutta mikä te Stuxnetistä paljastavamman kuin muista on se, että Stuxnet oli hyökkäys, jolla oli fyysinen vaikutus, eli yritettiin sabotoida infrastruktuuria. Tänään, tämän mittakaavan hyökkäystä ei aikaisemmin ole ollut. Tämä todella tekee muutoksen, näyttää mikä muutos on tulossa. Tilastot osoittavat, että tämä kehitys jatkuu. Eli mikä sitten on yksityisen sektorin rooli? muutkin ovat sanoneet tämän, ja minun mielipideeni on, että vain yksi maa tai yksi hallitus ei voi ratkaista tätä ongelmaa. IT-infrastruktuuri on usein yksityisen sektorin käsissä, eli yhteinen puolustus on, on siis tärkeää, niin kuin luonnossakin näemme. Meidän pitää kehittää teknologiaa, joilla voimme turvata infrastruktuurimme. Samalla on tärkeää huomata, että turvallisuus ja turvallisuusteknologia ei ole, ei ole ainoa vastaus. Meidän pitää keskittyä ihmisiin, prosessiin ja teknologiaan. Eli lainsäädäntöjen pitää lyödä, luoda hyvät lainsäädäntöpuitteet ja meidän pitää myös puhua yksilöiden vastuusta. Linkki tässä on myös riskianalyysiin, eli jos me emme ymmärrä, mitä riskejä meillä on ja mitä puolustuskeinoja meillä, meitä on ris- meillä on riskejä vastaan, emme voi puolustaa itseämme. Tästä nykyisestä ehdotuksesta voidaan sanoa, että se on realistinen soveltamisalan ja sopimuksen mahdollisuuden suhteen. Minä olin itse neuvottelemassa tästä tietoverkkoturvallisuuden yleissopimuksesta ja, ja sitten tästä sopimuksesta, jota tämä direktiivi haluaa muuttaa. Eli minun mielestäni komission ehdotus kyllä, kyllä saavuttaa päätavoitteet. Ehkä voimme siinä keskustella raskauttavista olosuhteista, ne voisivat olla vahvempia, mutta ehdotus sinänsä menee oikeaan suuntaan. Ei kaikki tietoverkkorikollisuuden, ei kaikkia niitä voi ottaa mukaan esimerkiksi identiteettivarkaudet ja tietokoneavusteiset petokset, niistähän, niistähän puhutaan jo Euroopan neuvoston yleissopimuksessa. Monet ihmiset ovat keskittyneet identiteettivarkauksiin, mutta entäpä sitten henkilötietovarkaudet, esimerkiksi resurssien varastaminen pilvipalveluresurssien varastaminen. Myös tästäkin puhutaan Euroopan neuvoston yleissopimuksessa. Kiitos paljon. Herz, vielen herzlichen Dank, Herr Kanzler, Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana puheenvuoron saa Valdemar Gutsin. Hän ilmeisesti vielä leikkii tuolla läppärillä. No niin, rouva puheenjohtaja, voinen käyttää äidinkieltäni saksaa. Niin, olen se siis Saksan pankkiyhdistyksen edustaja ja vastaan siellä PIN-turvallisuudesta, eli IT-turvallisuudesta. Niin. Hyökkäykset järjestäytyneen rikollisuuden puolelta ovat kasvaneet kasvamistaan erityisesti rahoitus- ja poliittista sektoria vastaan. Nämä hyökkäykset ovat roskapostia, DDoS-viestejä, haittaohjelmia, trojalaisia. Bottineteistä täälläkin on puhuttu. Tämä on tärkeä väline jota käytetään näissä hyökkäyksissä. Muutama esimerkiksi. Sonia vastaan on hyökätty se siis esimerkinomaisesti, tämä oli vanhentunut käyttöjärjestelmä, jota ei ole päivitetty. RSA tämä on vanhempi tapaus, mutta kyse oli vanhentuneesta Linux-järjestelmästä, joka joutui hyökkäyksen kohteeksi. Sitten DigiNotar. Tämä on kysy esimerkin Linux-serveristä, jota ei päivitetty Alankomaissa. Anonymous on teidän kaikkien tuntema tapaus. Se on aina ollut otsa, otsikoissa. Hakkerit tässä tapauksessa hyökkäsivät poliittisesti keskeisille sivuille ja sitten Miner Botnet, tämä on esimerkki sellaisesta tilanteesta, jossa 95 prosenttisesti hyökkäykset ovat kohdistuneet ainoastaan saksankielisille sivuille, vaikkakaan nämä hyökkäykset eivät tapahtuneetkaan Saksan maaperältä. Vaikka kyse on kriminalisoinnista ja ties mistä, niin silti näitä vain tapahtuu. Sitten pankkisektorin kohdistuneet rikokset. Te tiedätte tämän phishing-menetelmän, mm, eli verkkourkinnan ja sitten haittaohjelmien käytön, eli mm, trojalaisten käytön. Meillä on par, sanottaako noin 100-500 tuhatta hyökkäystä hyökkäystä pankkeja kohtaan trojalaisten kautta. Mutta me tiedämme, että määrä tulee kasvamaan kasvamista ja me tiedämme, että hyökkäysten määrä tulee kasvamaan, koska mobiilipäätelaitteiden käyttökin kasvaa. ehkäpä päällisin puolin maailma näyttää turvalliselta, mutta kyllä näiden mobiililaitteiden käytön suhteen täytyy olla erittäin tarkkana. Sitten miten pankit toimivat suojautuakseen näiltä toimilta? On tietenkin selvää, että me kaipaamme tehostettuja tunnistautumismenetelmiä. Me tiedämme, että kaikkialla näitä järjestelmiä ei käytetä, mutta vuodesta 90 lähtien Saksassa on käytetty niin sanottua vahvaa tunnistamista ja 96 lähtien on käytetty digitaalista allekirjoitusta eli HBCI ja sitten on ollut indeksoitu TAN, jota, josta ollaan luopumassa. Nyt ollaan siirrytty tähän numerotan järjestelmään, sitten mobiltan ja chiptan järjestelmät ja sitten tämä Saksan postipankin Bestsign ja tällä hetkellä on kehitellä Fototan järjestelmä. Tekniikkaa on tietenkin tarjolla, mutta ainut ankuri niin sanotusti on maksukortin maksusta tämä siru. Meidän täytyy olla siis tarkkoina, miten me käytämme näitä omia välineitämme ja se onnistuu kouluttamalla ja ihmisiä valistamalla. Esimerkiksi juuri online banking toiminnan yhteydessä. Eli meillä on oikeastaan kaksi tekijää, jotka tässä vaikuttavat, eli yhtäältä tämä siru ja sitten itse henkilöt. Ja sitten tässä näette muutamia esimerkkejä. Tämä Bessain perustuu USB-tikkuun ja sitten tämä äh, Chiptan-järjestelmä, se on yksi järjestelmä, sitten Commerzbankin Fototan järjestelmä – Niin mitä tulee tähän direktiiviehdotukseen, mekin olemme tyytyväisiä, että se on laadittu. Se ei ole ainoastaan ensiaskel, vaan tässä mennään jo pidemmälle kohti turvallisuuden parannettua tasoa. Ja syynä on se, että botnet todellakin vaikuttaa negatiivisella tavalla kansalaisten, yritysmaailman ja julkisen sektorin turvallisuuteen Tietokoneita käytetään rikollisiin tarkoitusperiin ja siksipä tästä toiminnasta on rangaistavaa, mutta täytyy muistaa, että yritysmaailman ja hallitusten pitäisi pystyä suojautumaan tällaisilta toimilta, eli pystyä käyttämään vastatoimenpiteitä, eli heidän pitäisi pystyä käyttämään ikään kuin samoja välineitä kuin nämä hyökkäyksen tekijät omien järjestelmiensä turvallisuustason tarkistamiseksi. Mutta on tietenkin selvää, että tekniikka yksistään ei auta. Me tarvitsemme myöskin juridista tukea näille toimille. Yksityisen sektorin pankit voivat pitää näiden hyökkäysten ja vahinkojen määrän suht pienenä, mutta me tiedämme, että eivät ainoastaan pankit, vaan myöskin muut uh, tietoverkkojärjestelmät joutuvat hyökkäysten kohteeksi, kuten esimerkiksi uh, pelit, ja täällä mainittiin jo lapsipornografia, eli kyse ei ole ainoastaan pankkeihin kohdistuvista hyökkäyksistä. Tästä syystä me tarvitsemme direktiivin tapaisia lainsäädäntötoimenpiteitä, jotta me voisimme suojautua tällaisilta hyökkäyksiltä. Nyt pääsikin jo tähän loppuhuomautukseen, niin meidän täytyy varmistaa, että internetpalvelun tarjoajat tekevät meidän kanssamme yhteistyötä rikollisten tunnistamiseksi. Ja Internetpalvelujen tarjoajia pitää rangaista, mikäli he eivät ole valmiita tekemään meidän kanssamme yhteistyötä. Meidän täytyy myöskin parantaa ja nopeuttaa rajat ylittävää poliisiyhteistyötä, sillä viralliset yhteistyömallit eivät toimi riittävän nopeasti. Eli meidän täytyy ensin tehdä nopeaa toimintaa ja sitten yrittää hoitaa se virallisesti kuntoon. Lisäksi meidän täytyy varmistaa, että Infrastruktuureja kehitetään turvallisempaan suuntaan, erityisesti eurooppalaisella tasolla, mutta me tiedämme, että tällä hetkellä Euroopasta ei löydy vielä riittävän korkeatasoisia suojajärjestelmiä. Ja sitten tarvitsemme myöskin tiiviimpää kansainvälistä yhteistyötä. EUsta löytyy jo neljä Yhdysvaltain kanssa samalla tasolla toimivaa valtiota, joilla on olemassa tehokkaita verkkohyökkäyksiä hyökkäyksiä vastaan tarkoitettuja järjestelmiä. Lisäksi meidän pitäisi näissä torjuntatoiminnoissa keskittyä ei ainoastaan näihin botnetteihin, vaan myöskin tähän uudempaan järjestelmään ja uhkaan, eli pilvipalveluihin. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Nyt läppärit vaihtavat omistajaa ihan tästä niin kuin lennosta. Versuch, mit einem fremden Laptop die Präsentation zu finden. <laughs> No niin, tässä yritetään nyt vierailla läppärillä löytää tämä esitelmä. You can read it So. jetzt habe ich mir herzlich freuen, dass Florian Walter bei... No niin, on suuri ilo meille, että Florian Walter on nyt sitten myös täällä. Hänellä on hieman eri näkökulma näihin asioihin ja olen siitä hyvin innollinen. Niin todellakin olen ainakin yrittänyt antaa toisen näkökulman näistä, eli tämä siis hakkerin näkökulmasta. No niin, Muutama sana minusta. Minä olen ammattimainen hakkeri vuodesta 1999 asti olen ollut. Olen tehnyt tätä monelle konsulttiyritykselle itse turvallisuuden alla, eli minulla on jo vuosikymmenen kokemusta näissä IT-systeemissä, talouden ja hallitusten alalla. Minä, minä tiedän kaikki näin, nämä salasanat. Minä olen hakkeroinut nämä kaikki järjestelmät, eli tiedän todellakin, mistä puhun. What is... Ihan yleisluontoisia kommentteja. Mikä on tämän ongelman juuri? Me käsittelemme tietoverkkorikollisuutta, eikö? miksi tuo rikollisuus on kasvussa, kun kaikki muu, rikollis, kaikki muu, kaikki muu rikollisuus vähenee. Se johtuu siitä, että se on yksinkertaista helppoa. Siitä saa paremman tuottoa ja vähemmän riskejä kuin todellisen elämän rikoksissa. On helpompaa ryöstää nettipankista kuin oikeasta pankista – Oikeasta pankista saa ehkä 5000 euroa tai 10 000 euroa, mutta nettipankista voi saada miljoonia yhden yön aikana. Siitä syystä tietoverkkorikollisuus on niin suuri ongelma ja on yhä enemmän kasvussa, eikä vähenemässä niin kuin muut rikollisuuden lait. No miksi sitä on niin helppoa ja miksi se on niin houkutteleva rikollisille? Koska kukaan ei välitä myyjät rakentavat huonoa, huonoja ohjelmistoja ja ne eivät ole turvallisia. Yritykset, jotka hyödyntävät järjestelmiä, eivät välitä tietoverkkoturvallisuudesta. Ne tekevät virheitä, jotka ovat olleet jo kirjallisena olemassa ainakin kymmenen vuoden ajan – Prod-admin on esimerkiksi yhden yrityksen salasana. Koko järjestelmää kohti hyökättiin. Eli halusin tehdä vain tämän vain selväksi, ja se on nimenomaan tämän ongelman ytimessä. So what to do to address the root cause of the problem? I think you should... Eli mitä pitäisi tehdä? Pitäisi saada aika tilanne, jossa esimerkiksi, jos rakentaa sellainen auto, jossa jarrut eivät toimi tai turvavyö ei toimi niin kuin sen pitäisi, niin siitä tulee hirvittävän kallista valmistajalle. Autot täytyy vetää pois markkinoilta, korjata turvavyöt, mutta jos myydään ohjelmistoja, niin näin ei käy. Ja jos turvajärjestelmät eivät toimi, niin kuin luvattu, mitä tapahtuu? Ei yhtikäs mitään. Tuotteita tarjotaan ilman takuita, sellaisenaan. Se on joka ikisen ohjelmistolisenssin ensimmäiset, san- ensimmäiset sanat. Ja siinä se ongelma onkin. Miksi ohjelmavalmistajat voivat myydä ohjelmia ilman takuita? Eli jos taloudellinen riski valmistamme ohjelmavalmistuksesta siirrettäisiin ja huolehditaan siitä, että tuotteet ovat laadukkaita. Ja näin voitaisiin sitten välttää tietoverkkorikollisuuden lisääntyminen. Toinen osa tätä ongelmaa ovat huolimattomat IT-administraattorit, jotka kuten esimerkiksi Diginotar ei kykene ottamaan käyttöön hyvää salasanaa, ne ovat yhdistäneet oma järjestelmänsä yhteen suuriin järjestelmään, jos tuohon mässyjärjestelmään kajotaan, niin silloin voidaan häkätä kaikki koneet koko talossa. Se on ihan tyhmää tehdä näin. Ja vielä tyhmempää, jos kirjoittaa digitaalisia passeja. Minun henkilökohtaiset nettisivuni ovat paremmin suojattuja kuin nämä tuotantoalueet. Eikä kysymys ole mistään yksittäistä tapauksesta, vaan näin on yleensä. Olen nähnyt pankkeja, kansainvälisiä ää, finanssilaitoksia. Ja siinä usein tämä ää, koko pääsalasanana on ollut vaikka admin 123. No, mennäänpä ihan konkreettisiin asioihin. Artiklat 3-6. Haluaisin, että ne poistettaisiin. Sillä jos joku todistaa, että tietojärjestelmä ei ole turvallinen, niin meidän ei tulisi rangaista sitä, joka asiasta kertoo, vaan siitä, joka on väittänyt järjestelmän olevan turvallinen, vaikkei se sitä olekaan. Meidän tulisi rangaista niitä myyjiä, jotka myyvät tällaisia järjestelmiä, jotka toimii. Tulisi rangaista administraattoria, joka oli huolimaton ja teki salasanasta 4. Ei ihmisiä, jotka todistavat näistä, löytävät näitä asioita ja osoittavat, että, että nämä järjestelmät ovat haavoittuvaisia. Um, article 6. Electronic emissions. Niin, ja seuraavaksi sitten Sähkömagneettiset päästöt, niiden vastaanottamista ei pitäisi rangaista. Sehän on niin helppoa, sillä jos kaikki salaiset asiakirjat kotona, vaikka heitä, heittää parvekkeelta alas, pankkitiliotteet, passit, syntymätodistukset, kaikki vaan heitetään pois. Ja joku kadulla lukee sen ja tietää nyt sitten milloin on syntynyt, pankkitilisi numeron ja niin edelleen. Niin ketä tulisi rangaista? Sitäkö, joka löytää nämä tuotteet kadulta vai sitä, joka heitteli niitä parvekkeelta? Minusta parvekkeelta heittelijää pitäisi rangaista, eikä sitä, joka näihin asiakirjoihin on törmännyt. Sillä mikä tapahtuu järjestelmää valinnoijat eivät kerta kaikkiaan välitä. Ne jatkavat tämän tyyppisten järjestelmien tuottamista ja joku saa tiedon. Kaikki, mikä tehdään, tehdään. Ja aina oletetaan, että ei kukaan tekisi mitään, mutta kyllä aina tehdään vain. Artikla 7. Jätetään se kokonaan pois. Se on tyhmää roskaa. Todella tyhmää. Anteeksi nämä kovat sanat, mutta jos mietitte sitä, että jos kadotatte vaikkapa kotinen avaimet, Tiedättekö lainsäädäntöä, jossa sanotaan, että on laitonta tehdä kopioita näistä avaimista, vai vaihdatteko avaimen, öö, tuon lukon? Minä ainakin vaihtaisin lukon. Jos vaihdatte lukon, niin silloin on ihan yhdentekevää, kenellä ne vanhat avaimet ovat. Sillä niillä ei voi enää avata mitään. Eli jos toimii kunnolla, niin tuota lakia ei tarvita. Ja sitten rangaistusten koventaminen. Niitähän on kovennettu voimakkaasti viimeisen vuoden ajan, tai itse asiassa syyskuun tapahtumien jälkeen. Onko ollut nähtävissä mitään mitattavissa olevaa tulosta? Onko tietoverkkorikollisuus jotenkin vähentynyt tänä päivänä? No ei, sitä on vain enemmän. No miksi sitä sitten on enemmän? Mehän kovensimme rangaistuksia. Voisikohan olla niin, että rangaistusten koventamisesta ei ole hyötyä? Taitaa olla näin. Article 8. You know... Artikla 8. Jos julkaistaan tietoa siitä, miten haavoittuvaisia ollaan, niin se on erityisen tärkeää, koska meidän täytyy tietää, mitä, varten, mitä vastaan me puolustaudumme. Jos me emme sitä tiedä, niin on vaikea puolustautua. Ja se on miten mahdotonta ainakaan silloin toimia tehokkaasti. Tietyn tiedon julkaisemisen tekeminen laittomaksi, jos se koskee heikkouksia järjestelmissä tai ohjelmistoissa, tekee meistä vähemmän turvattuja. Kaikki, joilla tämä tieto on, voi, kaikki, joilla tämä tieto on, voivat edelleen toimia digitaalisessa ympäristössä, kun taas kaikki muut, meillä yleisöllä siis ei ole mitään ajatusta siitä, että tällainen uhka on olemassa. Ja koska meillä ei ole sitä ajatusta, niin emme voi puolustautua. Se on ongelma. Ja tämä on todellinen ongelma. Jos vain tiettyjen heikkojen kohtien etsimisestä tehdään rikosta, niin silloin kukaan ei sitä kokene, mutta on tärkeää, että jos 14 vuotias 14 brasilialainen pyrkii murtautumaan e- Euroopan komission sähköpostipalvelimille ja hän siinä onnistuu, niin kyllähän me haluamme sen tietää. Jos me emme sitä tiedä, niin tuo 14-vuotias voi edelleen mennä tuonne palvelimelle ja poistua sieltä, eikä meillä ole siitä ajoakaan. Ja se on ongelmallista. Artikla 9. No tämä on sama kuin mitä jo sanoin. Rangaistuksia on kovennettu ja jatkuvasti mitään tulosta ei ole. Miksi siis pitäisi näin tehdä? Siitä ei ole hyötyä, koska se ei auta mitään. Artikla 10 on ehkä kaikkein huvittavin artikla koko tässä asiakirjassa. Siinä käännetään kaikki päälailleen. Minun ehdotukseni on, että se poistetaan täysin. Ensimmäinen kappale, sitä pitäisi nimittää nimettömäksi kappaleeksi, koska sen ainoa tarkoitus on kohdistua nimettömiin hakkeriryhmiin. Ja toinen kohta koskee sitä, että lainsäädännön pitäisi olla kovempaa, jos vaikutus on suurempi. Mutta millä va- tämä vaikutus mitataan? Tietotekniikkaturvallisuudessa meillä on kerroksittainen puolustus. Me erottelemme kaiken muu toisistaan, jotta hyökkäyksestä tulee mahdollisimman tehoton ja vähävaikutteinen. Eli jos näin ei tehdä oma järjestelmän puitteissa, koska se on halvempaa ja nopeampaa, niin silloin siitä seuraa paljon haittaa. Eli hyökkäjä pitäisi nyt sitten rangaista tuon administraattorin huolimattomuudestako. Ei se kyllä kuulosta hyvältä. Jos administraattori on toiminut väärin, niin silloin häntä tulee rangaista, mutta jos hän tekee jotain väärin ja niin rangaistetaan toista henkilöä, niin se on täysin järjetöntä. Kolmas kohta koskee identiteettivarkautta. Miksi meillä on niin paljon lisäystä tällä puolella. Ihan sama kuin mm, verkkorikollisuudessakin. Se on helppoa, toimii nopeasti ja riskejä ei ole paljon verrattuna todelliseen maailmaan. Miksi se on niin helppoa? Koska meillä on jatkuvasti kasvussa tietokantoja arkaluontoista yksityisluontoista tiedosta, jota laki vaatii on aivan valtavat määrät yksityistietoa internetissä. Niitä on saatu myyjiltä, jotka ovat pyrkineet kaikkeen muuhun kuin takaamaan tuotteensa laadun. Jos on meillä sellainen tietokanta, joka sisältää yksityisluontoista, arkaluontoista tietoa 500 miljoonaa Euroopan unionin kansalaisen kohdalta, niin se hakkeroidaan koska on yksi järjestelmä ja sillä yhdellä iskulla saa kaiken 500 miljoonan ihmisen tiedot. Se on aika tehokasta. Siinä saa kaikkein eniten hyötyä pienestä työpanoksesta. On paljon helpompaa tehdä näin kuin hakkeroida äh, yksi tietokanta kuin 20 erillistä. Silloin saadaan yhdellä iskulla koko tieto. Jos me emme lopeta sitä, että nämä suuret tietomäärät ovat uhattuna, niin emme kykene taistelemaan identiteettiin varkauksia vastaan, vaan niiden määrä vain lisääntyy, jos näiden järjestelmien määrä, jotka sisältävät tarkaluotoista yksityistietoa, vain lisääntyy. Siinä oikeastaan kaikki. Kiitokset, että viitsitte kuunnella. Jos teillä on kysyttävää, niin siitä vain. Jetzt sage ich erst einmal ganz herzlichen Dank für diesen Oikein paljon kiitoksia tästä hiukan provosoivasta puheenvuorosta. Sitä osasimme jo odottaa, mutta niin oli tarkoituskin, eli että tätä asiaa voidaan tarkastella myöskin hiukan toisesta näkökulmasta ja että tämä ennaltaehkäisyn pitäisi olla päällimmäisenä mielessämme ainakin enenevässä määrin, ainakin suurissa yrityksissä, mutta muistuttaisin teitä siitä, että kyllä tuomioistuimen eteen joutuu edelleenkin pankin ryöstänyt henkilö eikä se henkilö, joka on kehittänyt pankkiholvit. Muutenhan tässä kyllä ajet, ajauduttaisiin pank- ojasta allikoon. Tän... Olen samaa mieltä, mutta jos pankinjohtaja kippaa ö, suuren määrän seteleitä kadulle, niin kyllähän pankinjohtaja pitäisi myös vetää vastuuseen. Voit ich nur sagen, Niin, Kyllä me ymmärsimme, mitä ajoitte takaa, mutta ei tätä voida kääntää kokonaan päälailleen tätä järjestelmää. No niin, olisikin jotain kysyttävää panelisteilta. Christian, olepas hyvä. Tällä kertaa saksaksi. Haluaisin vain palata näihin eh, perustavanlaatuisiin näkökulmiin, jotka minun mielestäni olivat hyvin mielenkiintoisia, mitä siis tulee vastuuseen ja takeisiin tai takuuseen. Nämä ovat kaksi seikkaa, eri seikkaa yhdessä on ö, kyse ohjelmistoteollisuuden ongelmasta. Ohjelmisto ei välttämättä ole kiinnostunut tietoturvallisuudesta. Esimerkiksi SAP ja Saksan armeija. SAP myi esimerkiksi Saksan armeijalle tällaisen järjestelmän, joka oli täysin suojaamaton. Ja toisaalta sitten Saksassa ö, tietoverkon verkkoturvallisuuden torjuntaan käytetään isoja määriä rahaa. Mutta ehkä samalla sitten kuitenkin teollisuuden puolelta tulee, tulee tällaisia voitteita, että me ylisääntelyllä estämme tämän teollisuuden kehittymisen. Minulla nyt olisi kaksi kysymystä. Ensinnäkin nämä tulokset, joita me olemme kuulleet turvallisuuden suhteen, antavat minulle sen viestin, että kyse ei ole turvallisuuden tai puolustusmekanismien kärjistämisestä, vaan kyse olisi ehkä siitä, että pitäisikö vähentää, pitäisikö, pitäisikö hyvä puolustusmekanismi olla se, että ohjelmista tehtäisiin yksinkertaisempia. No, tähän liittyy tietysti myös filosofinen kysymys, tärkeä kysymys. Onko tietoverkkoturvallisuus onko sillä yhteiskunnan ö, tietyt rajat ja e, pitäisikö näiden rajojen näkyä myös tämän teollisuuden kehittymisessä? Eli teollisuus kehittyy edelleen ja yhteiskunta verkostoituu ja tähän pitää siis liittyä turvallisuus, esimerkiksi julkiset yhteisöt, joilla, jotka käyttävät ohjelmistoja, joissa, joissa esimerkiksi kahdeksalla miljoonalla on, käytetä, sitä käytetään samaa lähdekoodia, ja 50 prosenttia kaikista välineistöistä, laitteista, niistä, niitä ei edes käytetä. Ja tässä avataan niin sanottu supportti juuri näille verkkohyökkäyksille. Minä siis haluaisin palata tähän alkuongelmaan. Halutaanko siis lisää turvallisuutta vai siitä, että turvallisuusongelma on se, tai voitaisiin ratkaista sillä, että laitetaan rajat yhteiskunnan tai teollisuuden kehittymiselle? Mm. Ilman lisää turvallisuutta ei verkottautumista pitäisi lisätä, se olisi jo edes vastuutonta, mutta kuten sanoittu, sanoitte, niin turvallisuuden suurin uhka on monimutkaisuus monimutkaisuus lisää tätä riskiä. Tästäpä syystä yksinkertaistamisen periaate, yksinkertaiset ohjelmat olisivat parempia turvallisuusmielessä. Kyllä se pitää paikkansa. Ja mitä sääntelyn tai ylisääntelyyn tulee, no 60-70-luvulla autovalmistajat vastustivat ensi alkuun tätä heidän mielestään turhaa turvavyöpakkoa, eli että se pitäisi asentaa, mutta kun ajatellaan minkälainen suoja se on tai suojakeino auto, autoileville henkilöille, niin eipä sitä varmaan kukaan ole sen kummemmin huolissaan mutta olisi tietenkin selvää, että jos turvavyöt pitää asentaa autoihin, niin voisi olettaa, että ne myöskin toimivat niin kuin niiden pitäisi. Nyt vastaisessa taistelussa niin sanoisin, että Euroopan parlamenttikin siirtyisi turvallisempaan käyttöjärjestelmään, eikä enää käytettäisiin tai turvauduttaisiin tähän Windowsin XP-järjestelmään. Kutsus okay. und dann Herr Clearly stuff that with Selkeästi e, olen samaa mieltä tietystä asioista edellisen puhujan kanssa ja tietyistä asioista olen aivan eri mieltä. Minulla on ilo olla täällä ainoa, joka tekee työtä ohjelmistoyrityksessä, joten yritän vastata joidenkin kysymyksiin, joita mainittiin. Olisiko yksinkertaistaminen hyvä asia tietoturvallisuudelle? Totta kai. Mitä monimutkaisempia ohjelmisto, ohjelmistoja, sitä vaikeampi niitä on suojata ja sitä todennäköisempää on, että hyökkäyksiä tulee. Miten helppoa on vähentää haavoittuvaisuutta teollisuus kirjoittaa tuhansia sivuja hyvistä käytäntöistä ja järjestäjä on luotu puhumaan tästä äh, haavoittuvaisuuden aiheesta, miten voidaan kouluttaa työntekijöitä oikeaan äh, ohjelmistojen käyttöön, miten koko tämä tuotteiden elinkaari voidaan hallinnoida. Ohjelmistojen kirjoittaminen on sinänsä jo epätäydellinen täydellistä toimintaa, eli aina tietyillä alueilla tarvitaan parannusta. Aina yksi ohjelmis tulee olevaan haavoittuvainen. M- mutta myös täydelliset ohjelmistot, nekin voivat joutua esimerkiksi sosiaalisen hakkeroinnin kautta hyökkäyksen kohteeksi. Eli voidaan, on helppo sanoa, että pitää korjata tämä yksi asia ja kaikki parantuu, mutta näin ei ole. Minä sanoin, että tässä on kyse ihmisistä öö, ja prosessista. Ihmisiä myös pitää kouluttaa sitä, miten näitä ohjelmistoja päivitetään. Muuten ei saada turvallisuutta aikaiseksi. Ja sitten tämä auto-esimerkki, joka mainittiin täällä. Minä haluaisin nyt, että, että käytetään varovaisuutta tämän autoesimerkin suhteen. Miten niin? No, jos ta- tarkastelemme autoa, otetaan joku esimerkki auto. Auto on suunniteltu toimimaan tietyissä staattisissa olosuhteissa. Eli me emme voi muuttaa osia siitä, me emme voi ottaa puolet Ferraria ja puolet Fiatia. On kyse yhdestä kokonaista autosta. Ja kun autolla ajetaan kadulla, niin auto ei esimerkiksi selviydy siitä, jos se joutuu tulituksen kohteeksi mutta tietokone on aivan eri asia. Tietokonetta muutetaan aina, asennuks, asetuksia muutetaan ja tietokoneet joutuvat aina tulituksen hyökkäysten kohteeksi, kohteeksi. Eli tämä vertaus, jos autot toimivat niin, niin miksi tietokoneet eivät toimi? Se ei minun mielestäni toimi. Ja sitten tämä online, offline ja turvallisuuden monimutkaisuus. Minun mielestäni se, mitä me näemme tällä hetkellä verkossa, on heijastuma offline-maailmasta. Minun teoriani on, että me voisimme ehkä haluta yksinkertaistaa asioita, mutta tosiasia on se, että ihmiset haluavat enemmän teknologiaa ja ihmiset käyttävät tätä teknologiaa huolimatta siitä, ja ihmiset käyttävät näitä teknologioita väärin jopa, sillä he eivät ole välttämättä tietoisia kaikesta. Ja tästä näkökulmasta Enisa tekee hyvin tärkeää työtä. On siis tärkeää, että valistamme käyttäjiä ja suojelemme itseämme, etenkin jos etenkin kun seuraamme tätä ajatusmallia, jota mainittiin aikaisemmin, turvallisuus on myös käyttäjien vastuuta vastuulla. Jos käyttäjät ovat vastuullisia, niin teknologia ei riitä. Ja sitten vielä tästä autoesimerkistä. Öm, esimerkiksi esimerkiksi 4000 ihmistä kuolee auto-onnettomuuksissa Saksassa. Onko tämä siis mitenkään öm, turvallinen järjestelmä? Ei minun mielestäni. Eli tämä, nämä turvalliset ohjelmistot, minulla on sellainen ratkaisu äh, tai kokemus, että tietyt ohjelmistot, niihin voidaan aina hyökätä markkinoilla. Me tietysti voimme verkostoitua vähemmän, mutta me emme voi erota markkinoilta. Eurooppa ei ole ohjelmistoteollisuudessa ollenkaan tärkeä tekijä. Esim- ja emme voi kieltää tiettyjä verkostoja, esimerkiksi Facebookia. Markkinat haluavat näitä teknologioita, vaan ihmiset haluavat niitä. Ja ihmiset haluavat niitä. Haluammeko siis osallistua näihin markkinoihin? Tietysti meidän pitää vahvistaa turvallisuutta ja meillä on turvallisia laitteistoja ja turvallisia ohjelmistoja. Haluammeko superturvallisia laitteita ja ohjelmistoja ja haluammeko, vai haluammeko osallistua markkinoihin? En nyt vastaa tähän mitenkään kattavasti, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että me emme voi tyytyä siihen, että sanomme, me toimimme aivan niin kuin aina ennenkin. Tämähän ei koske pelkästään eurooppalaisia firmoja, vaan myös kiinalaisia ja amerikkalaisia. Siis se, mitä tämä eurooppalainen markkina haluaa ja mitä käyttäjät haluavat – tässä yhteydessä pitää puhua turvallisuudesta. Me politiikan alalla meidän pitää asettaa se, esittää se kysymys, olisiko, olisiko meille tärkeää tuoda tuote markkinoille vai olisiko meille tärkeää kehittää ohi, tär, turvallinen ohjelmisto ja tuoda se markkinoille. Tämän kysymyksen kanssa meidän pitää tehdä töitä sillä rikosoikeus on viimeinen väline, joka meillä on käytössämme, mutta se ei ole se väline, jolla voimme suojella ihmisiä. Tässä eivät ihmiset kuole, mutta taloudellisia haittoja tästä syntyy aivan valtavasti. Tätä pitää harkita. Eli sen takia minun mielestäni on hyvä tarkastella näitä asioita myös toisesta näkökulmasta ja meidän europarlamentin rykkönä pitää miettiä asioita myös eri näkökulmasta. Ja nyt haluaisin sitten kiittää kakkososion alustajia ja nyt sitten siir- pyydänkin tänne eteen osion kolme ja neljä puhujat. Otamme nämä puhujat kaikki yhdessä, jotta voimme näiden kahden osion jälkeen sitten pitää yhteisen kysymys- ja vastaussession, jotta voimme pysyä aikataulussa. Kiitos. So, ladies and gentlemen, um, this would be the... No niin, naisten herrat, tämä on kolmas ja neljäs paneeli tämän päivän keskusteluissa. Lyhyet yhteenveto vain. Parlamentin toiminnasta haluaisin erityisesti kiittää kollegoita. Libe Holmairia ja Libe-valiokunnan kollegoita Lissabonin sopimus käsittääkseni muutti parlamentin suhtautumista siihen, millä tavalla pitäisi hoitaa lainsäädäntökysymyksiä. Ja minun uskoakseni parlamentissa aiemmin on ollut ihan ikään kuin, ikään kuin esittelyiden valtakunta vallalla. Ja tämä on muuttumassa. Olen ilahtunut siitä, että edustaja Holmeier on niin yhteistyöhaluisesti toiminut tässä kysymyksessä. Ja uskon, että Afetin kollegani ja Itren kollegani arvostavat tätä. Kaikki tämä siitä syystä, että meidän mielestämme nämä asiat liittyvät toisiinsa. IT-turvallisuus ja tietoverkkorikollisuus ovat hyvin laajoja aiheita. Tiedätte, että meillä on tulossa lainsäädäntö Itravaliokunnasta sen suhteen. Uudeksi Enisaksi ja tämä on myös osa kolmanneksi osioksi, eli toimielinten tehtävät ja yhteistyö toimielinten välillä. Kun aloitin parlamentissa. Olin esittelijänä Enisan rahoituksesta monta vuotta sitten. Silloin suuri jäsenvaltio taisteli tuollaista Enisaa vastaan, koska se oli sitä mieltä, että jäsenvaltioiden pitäisi hoitaa asia. Niillä olisi politiikka rakenteet. verkoturvallisuuden lisäämiseksi ja se oli sitä mieltä, että Euroopalla ei olisi tärkeää roolia tuossa keskustelussa. Yleisesti ottaen asenne on muuttunut, ja vaikka rajoitetaan tuota operationaalista toimintaa jäsenvaltioihin, niin jotenkin on huomattu, että Euroopan tasolla on tehtäviä, joita pitää hoitaa Onpa kysymys sitten siitä, miten jäsenvaltiona tulisi toimia yhdessä tai miten julkisen ja yksityisen puolen tulisi toimia yhteistyössä. Siitä syystä meidän mielestämme on erittäin tärkeää, kun nyt odotamme tätä lainsäädäntöä, saada ajatuksia siitä, mitkä olisivat ne tehtävät ja haasteet, joita meillä on, ja mitkä ovat ne ongelmat, joita toimijoiden yhteistyöllä on. Meillä on Onneksi edustaja, jolla on lai, lakimiehen tausta, Mares Abbasi. Hän tulee Ranskasta, hän on justin miesen Victoria Baines sitten Europolista ja Enisasta Steve Purser. Aloitamme, jos teille sopii, todeten, että Enisa puhuisi ennen niin ja haluaisin aloittaa kysymyksestä. Mikä on teidän ajatuksenne yhteistyöstä? Mitkä ovat puutteet tällä hetkellä? Kysyn tätä siitä syystä, että olen esittelijänä Horizon 2020 puitteistolle ja tutkimusohjelmalle. Ja esimerkiksi tutkimusohjelman kohdalla, kun tarkastellaan IT-turvallisuutta, niin Enisan jäsentä ei ole lainkaan mukana muokkaamassa ohjelmaa, johon käytämme neljännes miljardin seuraavan kolmen vuoden aikana. Meillä on myös järjestö GRC, joka on neuvotellut yhdysvaltalaisten kanssa verkkoturvallisuudesta. Mutta emme ole saaneet paljon tietoa muilta pääosastolta tai Enisalta. Eli paljon kysymyksiä on jossa horisontaalisesti katsoen komissiossa näitä asioita pitäisi käsitellä, mutta myös suhteessa komission jäsenvaltioihin. Ja meillä on paljon kansainvälisiä järjestöjä, eli mikä olisi yhteistyön taso? Meillä olisi myös hyviä esimerkkejä, joiden avulla voidaan saada parannuksia aikaiseksi. Eli olisi mielenkiintoista kuulla Eniseltä sitä, mikä on tuon yhteistyön ulottuvuus, mitkä ovat hyviä esimerkkejä ja missä voidaan tehdä parannuksia. Olkaapa hyvä. Okay, so thank you very much. Um, I very much appreciate being able to come here and talk to you today. Oikein paljon kiitoksia, Tässä sain tulla täällä tänne puhumaan Enisan puolesta. Nyt kysyisinkin, että mikä on verkoturvallisuuden ja vanhan ajan tietoturvallisuuden välinen ero. Tietoturvallisuutta on vaalittu jo 15-20 vuotta, mutta minun mielestäni kyse on vain tällaisesta näkemyserosta. Kun puhutaan verkoturvallisuudesta, niin silloin kyse on lähinnäkin tietoturvallisuudesta globaalilla rintavalla yleensä ver- tietoverkkorikollisuuteen ei viitata, jos kyse on pienestä yhteisöstä, mutta kuitenkin voidaan sanoa, että keskeisenä seikkana on yhteistyö taistelussa verkkoturvallisuutta, verkkoturvallisuuden puolesta. Ja Enisan vahvuutena on juuri se, että me yritämme vaalia tietoturvallisuutta Euroopassa. Ja tulen tässä puhumaan kaikista muusta kuin tekniikasta, eli kerron teille, miten me yritämme päästä tähän tavoitteeseen. Lyhyesti tästä meidän virastostamme. Se on aika uusi. Se perustettiin 2004 ja meitä on vain noin 60 henkilöä töissä, jota se edellyttää tietynlaista lähestymistapaa. Kyse on eräänlaisesta asiantuntijakeskuksesta, sitä ei pidä tulkita väärin, mutta voidaan sanoa, että me yritämme omalla toiminnallamme auttaa jäsenvaltioita toimimaan e, itsenäisemmin. Eli meillä on tätä asiantuntemusta ja jäsenvaltiot voivat ratkaista rajat ylittäviä ongelmia tämän asiantuntemuksen avulla ja tukemana. On tietenkin selvää, että meidän täytyy keskityä juuri tietojen vaihtoon sekä toimielinten välillä että myöskin julkisen sektorin ja yksityisen sektorin välillä. Niin mitä tulee yhteistyöhön jäsenvaltioiden kanssa, niin on tietenkin selvää, että Enisa haluaa todellakin tehdä tällaista tietojen vaihtoa. Meillä on tietenkin omat näkemyksemme siitä, miten asia tulisi hoitaa, koska meillä on kokemusta erilaisista projekteista, mutta me todellakin yritämme rohkaista jäsenvaltiota käyttämään olemassa olevaa tietoa ja taitoa. Nyt täytyy muistaa, että kun toimimme tällä tavalla, eli yritämme auttaa jäsenvaltioita tekemään tiivimpää yhteistyötä, niin kyse on erittäin laajasti skaalattavissa olevasta työstä. Eli kyse ei ole vain ainoastaan 60 henkilön työstä, vaan Euroopan unionin laajuisesta työstä. Me pyrimme tässä siis muutaman Enisan lähestymistapaan. Vuonna 2008 me teimme hyvin oma-aloitteellisesti työtä, sitten muutin, muutimme lähestymistapaa ja kyseessä on lähinnä siitä, että me haluamme saada aikaiseksi oikeita vaikutuksia. Ja se edellyttää, että me osoitamme jäsenvaltioille, missä ongelmat piilevät ja mitä jäsenvaltioiden tulisi tehdä, jotta nämä ongelmat eivät aiheuta liian suurta työtaakaa. Eli me yritämme saada väkeä liikkeelle mahdollisimman nopeasti, saada liikettä väkeen ja saada näistä toimistamme riittävästi vipuvaikutusta. Me käymme monissa maissa keskustelemassa ihmisten kanssa, yhteisöjen kanssa, riippumatta siitä, millä tasolla ne toimivat, ja se on Enisan keskeisin työkenttä. Tietenkin teemme yhteistyötä muidenkin EU-toimielinen kanssa. Se on siinä mielessä tärkeää työmaa, että me haluamme varmistaa, että kaikki tietävät, mikä, mikä on se Enisan tarjoama lisäarvo. Eli me pyrimme virtaviivaistamaan toimintaamme siten, että me katsomme, mitä muut toimielimet tekevät. Tässä muutama esimerkki. Me teemme komission kanssa tiivistä yhteistyötä. Se yhteistyö on syventynyt viime vuosien aikana. Me teemme yhteistyötä monien pääosastojen kanssa ja myöskin yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa teemme yhteistyötä. Lisäksi tuemme EUn CERT-järjestelmää, eli tätä Euroopan uh, European uh, Computer Emergency Response Teams-yksikön kanssa. Me teemme tietenkin myös yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa. Se on tärkeä sektori, koska siellähän näitä järjestelmiä käytetään, joten meidän yhteytemme verkostomme on hyvin laaja ja se on myöskin jäsenvaltioiden käytettävissä ja me teemme lähestää yhteistyötä myöskin eri järjestöjen kanssa yksityisellä sektorilla ja varmistamme, että työ olisi mahdollisimman kustannustehokasta. Lisäksi tuemme myöskin tätä eurooppalaista yksityisen ja julkisen sektorin välistä kumppanuutta verkkorikollisuuden vastaisessa taistelussa. Eli me yritämme yhdistää kaikkien voimat Ongelmana saattaa olla juuri tämä jäsenvaltioiden, anteeksi, yhteisön välillä. Jäsenvaltiot ovat kylläkin valmiita tekemään yhteistyötä, mutta tällaisella kansallisella yhteisötasolla yhteistyön aikansaaminen ei ole niin helppo tehtävä. Ja jos tällaista yhteistyötä ei harjoiteta, niin sehän on kaikkea muuta kuin kustannustehokasta. Tiedän, että aika on kortilla, mutta haluaisin kertoa teille tällaisesta yleiseurooppalaisesta lähestymistavasta. Se osoittaa, mitä Enisa todellakin tekee. Se perustuu tähän maaliskuussa 2009 perustettuun CIP-yhteisön toimintaan. Kyse on EFTA-maiden plus 27 äh, jäsenvaltion että kolmen EFTA-maan äh, tekemästä yhteistyöstä ja me testasimme tämän suunnitteluharjoituksen aikana yksinkertaisia toimia. Vaikka kyse on yksinkertaisista tehtävistä, niin silti havaitsimme, että me emme suorittaneet niistäkään kovin helposti ja hyvin joten meidän täytyy panostaa niihin entistä enemmän. Eli me testasimme sitä, että jos joku maa hyökkää jotain toista maata vastaan, niin kenen pitäisi olla yhteydessä? No sitä kukaan ei oikein tiedä. Ja vielä vähemmän olemme tietoisia siitä, että miten me pystyisimme paremmin kommunikoimaan vastapuolen kanssa, koska aika on silloinkin kortilla. Ja sitten herää kysymys, että minkälaisia viestintävälineitä käytetään tietojen vaihto-operaatiossa. Kuten sanottu, kaikki jäsenvaltiot ja kolme EFTA-maata osallistuivat tähän simulointiharjoitukseen. Siellä oli mukana myöskin CIEP-yhteisöt ja muitakin sidosryhmiä, toista sataa asiantuntijaa ja yleisesti ottaen tämä oli varmaankin järkevä harjoitus ja oikea askel kohti Euroopan laajuista toimintaa. Kyse on käyttää näitä simulointiharjoituksia uusien politiikkojen muotoilemisessa ja sitä kautta löytää tällainen rajat ylittävä yhtenäinen lähestymistapa. Ja toteaisin, että meidän nettisivustoltakin löytyy lisää tietoa, mikäli olette niistä kiinnostuneita. Sieltä löytyy kiinnostavaa matskua me olemme sitten näiden kokeilujen perusteella luokitelleet nämä tiedot neljän eri ryhmään. Lisäksi olemme aloittaneet e, yhteistyön yhdysvaltalaisten kanssa Unkarissa vuoden alussa tämä projekti polkaistiin käyntiin Ja me olemme aika lailla vakuuttuneita siitä, että me tulemme saamaan hyviä tuloksia aikaiseksi. Ja eh, yhteenvedonomaisesti voisin sanoa sen verran, että Enisan keskeisimpänä tehtävänä on vuoropuhelun helpottaminen jäsenvaltioiden välillä, toimielinten jäsenvaltioiden välillä sekä yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Minä uskon, että me, jos kuka olemme kykeneviä auttamaan muun muassa komissiota jäsenvaltiota kaikissa asioissa, jotka liittyvät tietoverkon rikollisuuskysymyksiin ja tietoturvallisuuskysymyksiin. Mutta vielä ihan lyhyesti tähän direktiiviehdotukseen liittyen. Meidän mielestämme tämä on askel oikeaan suuntaan Siinä kyllä kuvastuvat nekin asiat, joita en niissä pitää tärkeänä. Mutta meidän täytyy unohtaa teknologian kaikki yksityiskohdat ja kiemurat, mutta kuitenkin asia kokonaisuutena pitää huomioida. Me tiedämme, miten järjestelmiä, miten järjestelmät toimivat ja miten tietoja käsitellään. Ja meidän täytyy löytää vain tasapainoinen lähestymistapa, jossa huomioidaan myöskin tietoturva-aspektit. Mitä tulee tähän rangaistus- ja sanktiojärjestelmään, niitä pitää olla oikeasuhtaisia tähän rikokseen suhteutettuna, mutta me tiedämme, että tietyt ratkaisumallit eivät välttämättä ole yksioikoisesti parhaiten kertomassa siitä, että mikä olisi se oikea lähestymistapa. Tiedämme myös, että terminologisesti tämä on aika hankala harjoitus, tämä direktiivitekstin muotoileminen. Siihen pitäisi saada, pitäisi saada aikaiseksi selkiytystä ja lisäksi meidän täytyy myöskin katsoa, että nämä määräykset ovat myöskin juridisesti vedenpitäjiä. Kun katsotaan artiklaa 14.1, niin siellä viitataan tähän reaktioaikaan. Tämä ei ole meitä miellyttävä lähestymistapa. Me varmaankin kaikki olemme samaa mieltä, että Euroopan unionissa kaikissa jäsenvaltioissa tämä aika olisi siis sama. Ja sitten artikla 15, ehkäpä Europol ja Enisa pitäisi lisätä tähän tiedon vastaanottajan luetteloon. Koska direktiivin artiklassa 13kin tämä asia mainitaan. No niin, siinä taisi puheaika vierähtää ja oikein paljon kiitoksia. So the next speaker would... No niin, ja sitten seuraava puhuja tulee e- Eurojustista. Te olette asiantuntijan tiimi, joka työskentelee rikosten piirissä, joilla on erityisesti taloudellisia seurauksia. Meillä olisi hyvin mielenkiintoista tietää, sillä Eurojustillahan, Eurojustillahan on tämmöinen yhteistyö tehtävä. Me haluaisimme siis tietää, mikä teidän näkökulmanne on yhteistyöhön, mutta myös tähän lainsäädäntöehdotukseen, josta me puhumme tällä hetkellä. Bonjour à tous. Donc je m'exprimerai en français. No niin, hyvää päivää kaikille. Puhun ranskaa ja näin alkuun haluan kiittää valiokunnan jäseniä, live-valiokuntaa, parlamentarikkoja, ja Rova Holmajeria tästä kutsusta. Erittäin tärkeää on korostaa tänä päivänä sitä, että teillä on edessänne tuomioistuin. Ja se näkökulma, kehittelyt on nimenomaan oikeudellista yhteistyötä koskeva näkökulma. Se, mitä tähän mennessä olen kuullut, on erityisen mielenkiintoista, koska se on niin kaukana syyttäjien ja tuomareiden huolenaiheesta tuolla kentällä. Hyvin lyhyt kommentti siitä, mitä Jurjosissa tehdään, ja sen jälkeen kerron, millä tavalla me käsittelemme tietoturvarikoksia ja mitkä ovat ne ongelmat, joita meillä on edessämme ja mitä, miten voimme reagoida sitten näihin direktiivin aiheuttamiin kysymyksiin ja tähän tieto verkkokeskuksen toimintaan. Olen Jury Justice ja haluan muistuttaa, että kysymys on yksiköstä, jossa tehdään oikeudellista yhteistyötä. Meillä on vain tuomareita ja syyttäjiä. Eli me käsittelemme rikoksia ja kaikki tärkeintä on se, että pyrimme taistelemaan järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan useissa jäsenvaltioissa. Jyjustin ytimessä Olemme organisoineet toimintamme eri ryhmiin, jotta voidaan nimenomaan korostaa tiettyjä juridisia hyvin monimutkaisia asioita. Eli meillä on talous- ja finanssiryhmä, joka on juuri ytimessä, olen sen puheenjohtaja. Ja yksi sen tavoitteista on tietoverkkorikollisuuden torjuminen. Ensimmäinen kohta tässä suhteessa on se, että ne tuomioistuimet, jotka keskustelevat tietoverkkorikollisuudesta, ovat erikoistuneita tähän. Palaan tähän nopeasti, koska me olemme joitain ytimessä ja meidän suhteemme tuomioistuimiin, vaikka te kaikki täällä puhutte teknisistä asioista. Kuulimme juuri Europolia, siellä on asiantuntijoita. Tuomioistuimet eivät ole asiantuntijoita tässä asiassa, eivät suinkaan. Eli Eurojustin mm, just muodostuu tuomioistuimista ja sitten tästä taloudellisesta yksiköstä. Ja pyrimme käsittelemään kaikkia tärkeitä asioita Euroopan unionissa. Annan teille yhden esimerkin tällaista asiasta. Äskettäin nimittäin me, miten hyökättiin ranskalaiselle erittäin tärkeälle julkiselle sivustolle, joka jäädytettiin useaksi päiväksi. Sen kimppuun hyökättiin ja sitä ei enää voitu käyttää monen päivään. Kun meihin otettiin yhteyttä Your Justice, niin on, minulle on tärkeää keskustella tästä asiasta myös tämän joukkuemme ytimessä. Sillä se tuomioistuin, joka tätä asiaa käsittelee, käsittelee sitä, siltä pohjalta, että tietoja se saa poliisilta. Sillä ei ole mitään syvällistä, yksityiskohtaista tietoa siitä, mitkä ovat nämä eri tekniset yksityiskohdat. Kuulin tässä Kaaksen eh, edustajan selvittämään sitä, millä tavalla tällaisen tilanteeseen on päädytty ja miten pankkien edustajat voivat olla vastuussa tilanteesta. Mutta ennen kuin on edes ymmärretty tätä yhteisvastuuta, josta puhuttiin, niin tuomioistuinten täytyy ymmärtää, mistä puhutaan. Eli Eurojustissa pyrimme tulkitsemaan tämän ongelman. Esimerkiksi tämä tietyn verkkosivuston hakkerointi. Pyrimme selvittämään sitä, mikä on botnet, miten esimerkiksi Venäjältä voidaan hyökätä ranskalaiselle sivustolle – Eli pitkä metodologinen työ, pedagoginen työ tuomioistuimen kanssa. Ja oikeastaan ihan ajan hukkaa, mutta se on välttämätöntä, että tuomioistuin ymmärtäisi paremmin, mistä on kysymys. Eli You're Justin organisaatio, jonka avulla pyritään auttamaan tuomioistuimia itse lähestymistavassa tämän tyyppisissä rikoksissa, jotka ovat erittäin monimutkaisia. No minkä tyyppiset rikokset sitten? Mitä täältä löytyy? Juuri äsken yksi jäsenistä selitti, että on paljon erilaisia luetteloita näitä, näistä tietoturvarikoksista. Luulen, että sitä voitaisiin vieläkin laajentaa. Ja meillä onkin tämä määritelmäongelma, se on totta. On todellinen määritelmäongelma, koska Ranskan, Italian, Saksan ja Ruotsin tuomioistuimet eivät ole samaa mieltä siitä, mikä on tietoverkkohyökkäys. Ja jos ei tästä päästä yksimielisyyteen, on hyvin vaikea tehdä yhteistyötä asiassa. On vaikea päättää, kuka on toimivaltainen, kenellä on toim- to- toimivalta luonnaan, kuka on pätevä toimimaan, mikä rikos, mikä rangaistus ja ennen kaikkea mikä tuomio. Onko kyseessä rikos, rikkomus vai mikä? erilaisia rikkomuksia, joita voidaan määritellä. Ja voin todeta sen, mitä me olemme mieltä tästä artiklan 3 ja 4 määritelmästä. Kun tarkastellaan tilastoja, niin voin vain todeta, että Jyrjustissa viime vuonna vuonna 2010 32 tapausta avattiin, jotka koskevat tietoturvarikoksia. Tänä päivänä Meillä on nyt yhtä monta tapausta jo. Kysymys, joka esitän, onkin, että voitaisiinko ajatella, että olisi vain 32 tapausta 27 valtion sisälle. Eli 32 tapausta koko vuoden aikana. Minkä seurauksena? Ja palaan tänään myöhemmin. Meidän täytyy ehdottomasti paremmin selvittää ja osoittaa se, missä määrin voidaan tehdä koordinointia tässä asiassa. Eli vuonna 2010 pelkästään 32 tapausta. Vaikka tänä vuonna määrä onkin hieman lisääntynyt, niin silti se on vähän. Lisäksi haluaisin todeta, että tämä on myös erityisen tärkeää, että kun taistellaan tietoverkkorikollisuutta vastaan, niin toimijat ovat kolmella tasolla. Ensinnäkin tuomioistuimet ja mm, laivanotoviranomaiset, toiseksi instituutit kuten äh, Eurojust ja Europol – Kolmanneksi, ja tästä puhutaan myös nopeasti kohta, on Euroopan unionin ulkopuolella. Voidaan työskennellä yhdessä, mennä eteenpäin yhdessä, mutta heti kun pitää työskennellä muiden maiden kanssa, niin meidän on, olemme velvoitettuja luottamaan kansainväliseen ö, ähm, välineistöön. On puhuttu Budapestin yleisöstä Tiedättekö, miten moni on ratifioinut sen? Aivan liian harva valtio. Eli meillä on todellinen ongelma siinä, että heti kun mennään Euroopan unionin ulkopuolella, meillä ei välttämättä ole tuota juridista työkalupakkia, jonka avulla voidaan työskennellä yhte- yhteistyössä. Puhuin hakkeroksesta Ranskassa, nyt on seuraamme venäläistä puolta ja on selvää, että kun pyrimme työskentelemään muiden kanssa, niin meillä on suuria ongelmia löytää yhteistyömuoto. Mitkä ovat siis ne ongelmat, joita meillä on edessämme Eurojustin sisällä? Ensimmäinen ongelma on tieto. Miten voidaan auttaa tuomioistuimia kouluttautumaan paremmin? Onko direktiivissä tästä sanottu jotain? Ei. Toinen ongelma. Tiedonvaihto. Sanooko direktiivi tästä jotain? Kyllä. Direktiivi puhuu mahdollisuudesta tai tarpeesta parantaa tiedonvaihtoa. Ja tässä kohdassa niin se puhuu yhteyspisteestä. Nyt kiinnitän Euroopan parlamentin huomioon siihen, että nyt jo on olemassa tiettyjä yhteyspisteitä. Euroopan komissio tietää tämän. Ja aivan hyvin voidaan tehdä niin, että nämä samat yhteyspisteet ovat niitä, joita käytetään myös tulevaisuudessa. On erityisen tärkeää nimenomaan korostaa näitä yhteyspisteitä, sillä hyvin usein Rooman, Varsovan tai Lontoon Onko alkusairastelmista otetaan heti yhteyttä tänne ensimmäiseen yhteyspisteeseen. Kaksi muuta ongelmaa vielä. Ensimmäinen niistä koskee tämän tyyppisten rikkomusten nopeutta. Niissä täytyy toimia erityisen nopeasti. Sama voidaan myöskin kehitellä tarvetta ottaa käyttöön sellaisia säännöksiä, jotka joustavoittavat tätä toimivaltaa. Ja yhteenvetona sanoisin, sanoisin että direktiivi tällaisena kuin se nyt on, on aika hyvä siinä mielessä, että se on yleisluontoinen, globaali. Se on direktiivi, ei asetus. Ehkäpä sitä täytyy vahvistaa tietyissä kohdin, kuten esimerkiksi yhteyspisteissä, niiden henkilöiden määräämisessä, jotka ovat hyödyksi ja tehokkaita. Ja ehkä myös tämä ongelma, joka liittyy kolmansiin valtioihin. Ja sitten tämä rikollisuuskeskus tulee ottaa siinä paremmin esille. Tavoitteena on siis ottaa käyttöön tällainen keskus, aivan kuten ymmärsitte, niin toivomme, että tämä keskus ennen kaikkea mahdollistaa sen, että tuomioistuimia voidaan kouluttaa paremmin. Kiitos. Herr ich bin Ihnen außerordentlich dankbar. Mm, eh, herra Abasi, minä olen hyvin kiitollinen tästä esitelmästä. Oli Rova Holmairilta hyvä idea kutsua juuri teidät tänne, sillä juuri yleisten syyttäjien näkökulmasta eh, on tiettyjä ongelmia tämän ongelman ulottuvuuden ja niiden tapausten välillä, joita todellakin ähm, käsitellään jäsenvaltioissa. Ehkä johdantona seuraavaan esitelmän, eli Robert Bainsin Europolin edustajan ähm, esitelmään voisi sanoa, että minä olen vähän lukenut teistä ja Europolista. Ja Ja me, mietin myös tätä kansalaisten kanssa tehtävää yhteistyötä. Eli miten voitaisiin paremmin saada ö, tällaiset rikokset selville? Toinen kysymys tietysti on sitten se, että mitä EU-kansalaiset voivat konkreettisesti tehdä, jos he joutuvat tietoverkkorikollisuuden kohteeksi. Eli ehkä voisitte kertoa vähän Europolin roolista tässä kontekstissa, mutta ehkä voisitte myös puhua tästä mainitsemastani aiheesta, niin olkaa hyvä. Thank you very much. Good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin kiittää Libe-valiokuntaa ja Rouva Holmairia kutsusta tulla puhumaan tänne tänään. Meidän näkökulmamme on se, kulmamme on se, että tämä kuuleminen ja tämä lainsäädäntöehdotus ovat erityisen ajankohtaisia, ei pelkästään sen takia, että uhkat, uhkat tietojärjestelmiä kohtaan kasvaavat, vaan myös siksi, että koordinoitu ja yhteistyöllinen vastaus saa nyt moment, saa li, li, lisää vauhtia EU:ssa. Europolhan on EUn ensisijainen keskus lainvalvonta-asiantuntijoille ja operatiiviselle tuelle verkkorikollisuudessa. Meidän palveluissamme toimii asiantuntijoita, jotka antavat rikosteknistä tukea tutkimukselle jäsenvaltioissa. Me koordinoimme myös yhteisiä tutkimuksia ja tunnistamme rajan ylittäviä tapauksia sekä me annamme strategisia ohjeita. Me olemme myös rikostietojen keskus. Me myös tutkimme tietoverkkokäyttäytymistä ja meidän analyysi tietokannoillamme ja strategisilla uhka arvioinnillamme pystymme antamaan tätä tukea. Meillä on noin 140 yhteisupseeria valevalvontavirastoista sekä EU:ssa että kolmannissa maissa. Ja näihin, näiden lisäksi tätä joukkoa vahvistavat asiantuntijat, esimerkiksi äm, yhdistyneen kuningaskunnan vakavan järjestäytyneen rikollisuuden virastosta ja FBIsta. Viime vuonna Europol, Europol julkaisi tämän i-okta-arvioinnin ja siinä, siinä puhuttiin bottiverkkojen tärkeästä roolista. Ne mahdollistavat suuret hyökkäykset tietojärjestelmiin. Meidän suosituksemme on, että niiden poistaminen pitäisi olla kansainvälisen poliisitoiminnan prioriteetti, ja se vastaa nykyistä ehdotusta. Kun tunnustamme, että samat rikolliset välineet, niitä käytetään usein eri, va, eri tarkoituksiin, ja olemme nähneet, että pitää että rajat eri rikollistyyppien välillä hämärtyvät. Juuri tämän takia jäsenvaltioiden EU-virastojen pitää tehdä yhteistyötä tietoverkkorikollisuuden torjumiseksi. Tietysti aktiivinen kumppanuus myös julkisen sek- anteeksi, yksityisen sektorin kanssa on tärkeää, mutta meidän pitää tehdä myös tiivistä yhteistyötä eri EU-virastojen välillä. Eli antaa nyt tässä muutaman konkreettisen esimerkin yhteistyössä. Mitä tulee oikeudelliseen yhteistyöhön, Europol ja Eurojust tietysti toimivat hyvin tiiviissä yhteistyössä. Eurojust ei ole pelkästään analyysitietokanta Syborgin jäsen, joka siis käsittelee tietoverkkoturvallisuutta, mutta Eurojust on myös EUn Cybercrime Task Force-ryhmän jäsen ja European Cybercrime Training and Education Groupin jäsen. Nämä on Europolin ja Eurosystin yhdessä perustamia. Nämä kaksi virastoa tekevät yhteistyötä operatiivisissa ja strategisissa aiheissa ja kehittävät valmiuksia. Suurin osa operatiivisista esimerkkeistä liittyy nykyisiin tapauksiin, joten en voi kertoa niistä yksityiskohtia. Mutta tässä on muutama esimerkki laajemmasta kontekstista. Yks, ensimmäinen on tutkimus, jonka teki Eurojust petoksiin, jotka jotka tehtiin EUn päästökauppajärjestelmän kautta. Tässä tapauksessa jäsenvaltioiden antamat analyysitiedot antoivat mahdollisuuden tunnistaa nämä rahavirrat ja tämä antoi jäsenvaltioille tärkeitä tietoja näistä rikollisryhmistä. Meillä on myös yhteisprojekti e-muling mulingista. Tämä on se prosessi, jolla verkkorikollisuudesta saatu raha muutetaan käteiseksi. Me tässäkin tapauksessa äm, annoimme syyttäjille mahdollisuuden, mahdollisuuden tehdä yhteistyötä ja aloittaa tutkimuksen. Meidän yhteistyömme Enisan kanssa on äm, uudempi, mutta ei vähäisempi. Europol ja Enisa pitävät yhdessä Prahassa työpajan ja siellä äm, voimme edistää parempaa yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten ja äm, CERT-yksikköjen välillä. Me tunnistamme synergioita ennen kaikkea Enisan työn välillä, Enisan työn välillä häiriösietokykyyn liittyen ja Europolin rikosten torjuntaan liittyen. Ja meillä on yhteisiä strategisia näkökulmia ja niin me tällä hetkellä tutkimme, mitä lisäyhteistyön muotoja voitaisiin ottaa käyttöön. Esimerkiksi yhteisraportit uhista ja riskeistä. Kun katsomme tulevaisuuteen, tämä ehdotettu European Cybercrime Centerin perustaminen 2013 olisi tärkeä askel eteenpäin. Euroopan äm, lainvalvontavirastona Europol haluaa olla, sillä pitää olla tärkeä rooli tiedustelussa ja tutkinnassa. Ja me voimme ottaa mukaan myös asiantuntija muistakin virastoista, kuten Eurojustista ja Enisasta. Me haluamme että, että esimerkiksi kehittyvän EU-sertin eli tietotekniikan kriisiryhmän välillä tulee tärkeää yhteistyötä. Eli me siis haluamme, että tuotanto, myynti, käyttöä varten hankinta tai muuten käyttöön antaminen siis näiden tietoverkkovalineiden käyttöön antaminen pitäisi siis kriminalisoida. Ja me olemme samaa mieltä myös siitä, että laiton tietokaappaus kriminalisoidaan ja näin voimme ottaa myös käyttöön äm, parempien rikosoikeuden yhteistyön ja voimme saada aikaiseksi ympäri kellon toimivia yhteyspisteitä. Mitä sitten tulee statistisen tilastotietojen keräämisen Europol haluaisi nyt äm, ehdottaa, että mietittäisiin sitä, liittyisikö tämä kaikkiin verkkohyökkäyksiin vai vain niin hyökkäyksiin, jotka ovat laajamittaisia tai vakavia jäsenvaltioiden mielestä, koska nykyisessä ehdotuksessa sanotaan, että jäsenvaltiot voivat päättää, mitkä, mitkä tapaukset aiheuttavat vakavaa haittaa niiden lainsäädännön perusteella. Tämä saattaa johtaa epäjohdonmukaiseen raportointiin. Ja tämä taas ei anna sitten realistista kuvaa verkkohyökkäysten skaalasta. Haluaisin vielä kiinnittää ö, huomioon tähän, ö, tähän raportointiin äh, kyberrikoksista, tähän nimittäin iCross-projektiin tai järjestelmään. Sitä voitaisiin käyttää raporttien keräämiseen ja se voisi olisi olla hyödyllinen viittaus tässä ehdotuksessa. Kiitos. Also just in a survey. Niin, ehkäpä puheenjohtajan ominaisuudessa minun pitäisi tässä nyt kertoa jatkomenettelystä aikaa. Olemme nyt hiukan jäljessä aikataulusta, joten tässä pitää nyt luopua jostain, eli minä luovun omasta päätelmäosiostani. Niin naiskollegani saavat vielä sanoa jotain, mutta meillä on vielä puolisen tuntia käytettävissä näille kolmelle loppupaneelistille ja se tarkoittaisi sitä, että meillä nyt ei olisi sitten hirveästi keskusteluaikaa, mutta kun asiantuntijoita kutsutaan paikalle ja he joutuvat sitten esittämään kymmenessä minuutissa omat näkemyksensä, niin on tietenkin selvää, että siinä ajassa ei ehdi hirveästi sanomaan, joten silloin tilanteesta ei välttämättä ole hirveästi hyötyä, mutta minä yritän nyt tässä ajaa tällaista yhteistyön henkeä. Sanoisin vain sen verran, että kaikki mitä täällä nyt tänään sanotaan, niin sitä käsitellään enisa esittelijöiden toimesta tai muiden valiokuntien esittelijöiden toimista, mutta on tietenkin selvää, että laajempaa keskustelua emme tänään voi käydä, mutta kuitenkin tämä on ihan järkevä keskustelufoorumi, vaikkakin on valitettavaa, että meidän täytyy nyt jättää tästä yksi osio välistä. Tämä nyt on valitettavaa, ei tämä muuten onnistu. Ja näin pääsenkin tietosuoja-asian, joka on lähellä parlamentin sydäntä ja se, että Euroopan tietosuojavaltuutettu on paikalla, niin voin kertoa, että me todellakin suuresti kunnioitamme häntä. Peter Hanstings on täällä paikalla ja nyt tarkoituksena on kuulla hiukan tästä tietosuojapuolesta lähemmin. Olkapa hyvä. just to get an overview. Kiitoksia oikein paljon. Minä haluaisin antaa teille ihan lyhyen katsauksen tästä tietosuojavaltuutetun toiminnasta. Kyberrikollisuutta, kyberavaruutta on pidetty kaukaisena asiana ja ehkäpä se keksittiinkin kuvailemaan jotain avointa tilaa, mutta nyt me tiedämme, että kyse ei ole mistään kaukaisesta asiasta, vaan jostain muusta. Verkkorikollisuus ja verkkohyökkäykset voivat vaikuttaa suuressa määrin todelliseen maailmaan. Mutta tiettyjä oikeudellisia periaatteita tulisi soveltaa myöskin kyberavaruudessa yhtä lailla kuin oikeassa reaalimaailmassa – ja tästäpä syystä parantamisen varaa toimissamme vielä on. Ja tämä liittyy sekä tähän rikoskonseptiin ja rikoksen vastaisen taisteluun ja ennaltaehkäisevään toimintaan konsepteina. Mutta on tietenkin selvää, että tällä hetkellä EUlta ei löydy sellaista välinettä, joka kattaisi kaikki kyberrikollisuuden alat. Neuvoston päätös 2005 2022 kattaa tietyt määritelmät, jotka liittyvät kyberrikollisuuteen, mutta se ei ole kaiken kattava. Se ei kata kaikkia muotoja tästä kyberrikollisuudesta, eikä se tarjoa mitään toimintavälineitä tietosuojan vaalimiseksi. Nyt nykyiset ähm, määräykset ja säännöt ovat melkoinen tilkkutäkki ja tällä hetkellä on käytössä vain ja ainoastaan tällainen yleinen puitteisto, koska se liittyy vain ja ainoastaan jäsenvaltioiden väliseen viestintään. Mutta nyt kun eletään Lissabonin aikaa, niin nyt tietosuojan merkitys on kasvanut, sillä meillä on olemassa sopimus Euroopan unionin toiminnasta ja perusoikeussopimus, ja sieltä löytyy myöskin se työ, mitä on tehty tietosuojadirektiivin saralla. Ja toivottavasti se tarjoaa kaiken kattavan lähestymistavan, eli otetaan huomioon kaikki Euroopan unionin politiikat, myöskin ne, jotka löytyvät vanhasta kolmannesta pelaarista, eli poliisia oikeusalan yhteistyöstä. Mutta on tietenkin selvää, että työn pitää olla vielä tehokkaampaa. Ja niin kuin aikaisemminkin olen todennut, niin nyt ei tarvitse lähteä keksimään tietosuojaa uudestaan. Se on jo olemassa ja se on tunnustettu myöskin Lissabonin sopimuksessa erääksi perusoikeudeksi. Eli meidän täytyy varmistaa, että tietosuoja toimii käytännössä tehokkaammin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me panostamme täytäntöönpanoon ja varmistamme, että tietosuojaperiaatteita noudatetaan ja että henkilöillä on oikeus tietoturvaan. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että kaiken lähtökohtana pitäisi olla tietoturva ja vastuuvelvollisuus, niin kuin tänäänkin on selvästi käynyt ilmi, koska sitä kautta voidaan varmistaa, että saamme mm, kestävämmän ja inklusiivisemman kyberavaruuden aikaiseksi. Sitähän me täällä olemme peräänkuuluttaneet. Mutta olemme kuitenkin havainneet, että pitkän aikavälin ohjelmat, kuten Tukalman ohjelma ja toimintaohjelma ja digitaalinen agenda, jollakin tavalla korostavat tietenkin kyberrikollisuuden vastaisen toiminnan merkitystä. Se on yksi askel oikeaan suuntaan, ei kylläkään mikään suuri, mutta kuitenkin hyvä yritys. Ja selitysmuistosta käy ilmi, että tarkoituksena ei ollut heti alun alkaenkaan saada kertahitolla kaikki kuntoon, mutta kuitenkin hyviä tuloksia on saatu aikaiseksi. Ja kun katsotaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, niin sen tarkoituksena varmistaa, että verkko kyberavaruus ei ole mikään villilänsi tai isovelivalvojärjestelmä. järjestelmä Tärkeintä on se, että muistamme, että jokaisella on oikeus, että hänen tie, tiedot eivät mene yleisen jakeluun. Yksityisyys on kaikkien oikeus ja jokaisella on oikeus itseään koskevien tietojen vaalimiseen. Näitä tietoja pitää käsitellä vastuullisesti ja vain ainoastaan siihen tarkoitukseen, mihin ne on kerätty. Ja jokaisella on oikeus saada tietoon ne tiedot, jotka liittyvät häneen henkilönä, ja tarvittaessa ne pitää muuttaa. Ja näitä tietoja täytyy valvoa joku tietty riippumaton taho. Tämän lisäksi täytyy muistaa, että voimassa oleva tietosuojadirektiivi, sen tehtävänä on juuri estää kyberrikollisuutta koska valtuutetut joutuvat tekemään riskianalyysejä ja ryhtymään tarvittaviin turva, turvatoimenpiteisiin, mikäli näin tällaista tarvetta ilmenee. Mutta jos katsotaan tätä asiaa laajemmin, niin kyllähän lainsäädäntövälineitä on olemassa jo nykyiselläänkin lukuisia, joiden avulla voitaisiin taistella kyberrikollisuutta vastaan, kuten Budapestin yleissopimus, sen ovat allekirjoittaneet ja ratifioineet 15 27 jäsenvaltiosta, mutta se nyt ei ole mikään hyvä tulos se. Ja sitten olevassa tietoturvadirektiivi, jota on päivitetty hiljattain, niin siinä puututaan tietoturvaa rikkomuksiin, luottamuksellisuuteen, turvallisuuskysymyksiä ja niin poispäin. Lisäksi tietojen tallentamisdirektiivi, sitä on tarkennettu ja sitä on kritisoitu suurissa määrin, mutta kyllä silläkin on oma merkityksensä. Lisäksi jäsenvaltiosta löytyy tietoturvamääräyksiä ja lisäksi meillä on olemassa vielä yhteistyövälineitä, jotka liittyvät oikeudelliseen ja poliisialan yhteistyöhön. Ja ne löytyvät myöskin sopimuksesta Euroopan unionin toiminnasta ja sen otsakkeesta 4 ja 5 vaikkakaan ne eivät liity suoraan kyberrikollisuuteen. Tämän lisäksi meillä on olemassa toimintaohjelma, joka liittyy kriittisiin tietoinfrastruktuureihin. Sitten CERTS-yhteistyö, Enisaan on viitetty, Europol ja muutkin ovat keskeisessä asemassa silloin, kun yritetään turvata järjestelmien turvallisuus. Ja sitten haluaisin muistuttaa vielä tästä yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyössä taistelussa va- tietoturvan rikollisuutta vastaan. Ja neuvoston työryhmässä on annettu tiettyä ohjeistusta sen suhteen, miten kyberrikollisuus yleissopimusta voitaisiin käyttää tehokkaammin hyväksi, esimerkiksi siten, että noudatetaan sen henkeä ja siten, ettei mennä liian pitkälle, ettei mennä pidemmälle kuin mitä jo sovitussa teksteissä sanotaan. Lisäksi se, että mitä tietoja voidaan vaihtaa jäsenvaltioiden kesken, niistäkin pitää sopia. Tässä ei pitäisi mennä liian pitkälle ja tämän lisäksi täytyy varmistaa, että vältytään turhalta päällekkäisyydeltä. Erityisesti kun puhutaan olemassa olevien tietojen jäädyttämisestä ja tietojen välittämisestä. Lopuksi todettakoon, että jos halutaan todellakin toimia menestyksekäästi, niin se ei edellytä että kaikkia internetin käyttäjiä ja heidän toimijan valvotaan yötä päivää. Meidän täytyy välttyä siltä tilanteelta, että vain ja ainoastaan internetin palvelutarjoajat vastaavat tästä valvonnasta. siten, että ne vetoaisivat omaan etuun tai ö, oman edun suojeluun. On tietenkin selvää, että jos systemaattisesti lähdetään kaikkia internetin käyttäjiä ja heidän toimijan valvomaan, niin se on jo perustavaa laatua oleva tietosuoja-loukkaus. Meidän täytyy katsoa, että silloin kun on tarpeen, niin silloin suht tilanteeseen suhteutuin keinoin lähdetään asiaa tutkimaan tarkemmin. Kiitoksia. Kiitoksia, Peter Hastings. Minä kiitän tästä hyvästä, ähm, hyvästä esitelmästä. Täällä jotkut joutuvat jo lähtemään, mutta olen todellakin iloinen siitä, että meillä on tällään myös rova professori Maija Kajafa ähm, yliopistosta Thessalonikista. Hän on rikosoikeuden alalla arvostettu professori ja hän on tässä kansainvälisessä verkostossa European Criminal Policy Initiative, ja hän on siis tehnyt myös tämän manifeston eurooppalaisesta rikosoikeuspolitiikasta. Haluaisin todellakin kiittää teitä, että pääsitte tulemaan tänne tänään paikalle. Kiitos. Äh, Mrs. Holmeier and... Kiitoksia, edustaja Holmaja. Ja haluaisin kiittää teitä tästä erittäin ystävällisestä kutsusta ja mahdollisuudesta saada tulla tänne tänään. Minun esitykseni keskittyy keskittyy siihen, miten kriminalisoidaan hyökkäykset informaatiojärjestelmiä kohtaan ja ydinkysymykseen, mikä on se taustalla oleva valinta, jota hyödynnetään Lissabonin sopimuksen voimatulon jälkeen. Euroopan äh, rikospoliittisen aloitteen jälkeen, johon tämän kysymyksen merkitys liittyy, on todettu, että rikoslainsäädännön täytyy liittyä kaikkein korkeimpaan demokraattisen legitimiteetin tasoon. Ja oikeusvaltioperiaate voidaan turvata vain järjestelmään, joka pohjautuu demokratian, vapauteen ja perusoikeuksiin. Siitä syystä tämä esitykseni suuntautuu arvioimaan komission ehdotusta tästä näkökulmasta. Ehdotus vaatii jäsenvaltioita ottamaan käyttöön äh, kieltämään kahden tyyppistä toimintaa, eli laitonta tietoko- tietokoneen tietojen käyttöä ja uusien rikosten määrittelyä niiden lisäksi, jotka löytyvät puitepäätöksestä vuodelta 2005, eli 2005, eli laiton tietojen hyödyntäminen tai laiton järjestelmän hallinta. Ehdotuksessa saadaan käyttöön muutoksia, jotka liittyvät yllätykseen, avunantoon tai yritykseen. Ja on otettu huomioon myöskin raskauttavat asianhaarat. Lisäksi siinä otetaan käyttöön säännöksiä, jotka koskevat tuomiovaltaa. Ja kun tarkastellaan sitä, niitä tyyp- käytöstyyppejä, jotka on jo mainittu tuossa puitepäätöksessä, ehdotus lisää tuon ö, asian soveltamisalaa, koska jäsenvaltioiden harkintavaltaan ei enää kuulu ne tilanteet, jossa turvallisuusmenettely on rikottu. Se, että mahdollistaa, että jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön tiettyjä rajoitteita, mahdollistaa sen, että ultima ratio-periaatetta voidaan hyödyntää, eli rikoslainsäädäntöä viimeisenä mahdollisuutena. Ja tässä suhteessa voidaan todellakin kiittää tästä neuvostossa tulossa olevasta ehdotuksesta, joka ottaa uudelleen käyttöön rikkomukset turvamenettelyä vastaan. Ja näin toisaalta säännökset, jotka koskevat laitonta järjestelmän hyödyntämistä ja tietojen hyödyntämistä, jäävät samankaltaiseksi puitepäännöksen verrattuna. Siitä syystä en niitä kommentoi. Kun katsotaan uusia säännöksiä, jotka koskevat laitonta ei-julkisten tietokonetietojen välitystä. Tämä löytyy ensimmäistä kertaa EU-asiakirjasta, niin Euroopan neuvoston yleissopimus mahdollistaa vain sen tyyppisen kriminalisoinnin, joka liittyy epärehelliseen aikomukseen. Tähän suhteessa EU ei ole lähtenyt mitään tämän tyyppistä joustovaraa, vaan äskettäinen neuvoston ehdotus poissulkee tiettyjä pieniä tapauksia. Tämä puutteen lisäksi ehdotettu direktiivi ei edes yritä rajoittamaan tätä kuuntelun käsitettä. Täytyy korostaa sitä, että Lisabonin sopimuksen käyttöön ottamaa toimielinen puitteisto pyrkii luomaan vähimmäissäännökset, jotka koskevat rikosten määritelmiä. Ja tämä taas johtaa siihen, että meillä pitää olla täysin selkeät säännökset, jotka mahdollistavat transponoinnin kansalliseen lainsäädäntöön. Ja kun tarkastellaan tuota selitysmuistiota yleissopimukseen, niin se osoittaa, että tämän tyyppiset määritelmät ovat tärkeitä. Ja siitä syystä on tärkeää kiinnittää huomio esimerkiksi artiklaan 7, jossa puhutaan tuotannosta, myynnistä ja hallussapidosta. Ja niistä kaikista rikoksista, jotka liittyvät artikloihin 3 ja 6 mainittuihin tapauksiin. On selkeä ero tämän säännöksen ja vastaavan ö, yleissopimuksen artiklan 6 välillä. Yleissopimuksen artiklassa on huomioitu Euroopan neuvoston valinta, jonka tavoitteena on määritellä kriminalisointi jakeluun uhkaavilla tavoilla, joka voi taas mahdollistaa sen, että voidaan hyödyntää informaatiojärjestelmää sellaisena kuin se on. Yksikään yleissopimuksen rajoituksista ei ole EUn hyväksymä. Siitä syystä ei ole mikään ihme, että on hyvin vaikea ollut päästä yle- sopimukseen tästä artiklasta. Lisäksi voidaan ottaa huomioon vielä kaksi muuta elementtiä, jotka liittyvät tähän soveltamisalan laajuuteen. Ensinnäkin jäsenvaltiota vaaditaan ottamaan huomioon avunanto artiklan 7 nojalla valmistelevat säädökset ja jäsenvaltioita vaaditaan kriminalisoimaan –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 ottamaan huomioon tilanne ja samalla se, että artikla 7 on jätetty tämän yrityksen soveltamisalan ulkopuolelle, on myönteinen asia. Lisärajoitteet yrityksen soveltamisalaksi löytyy neuvoston ehdotuksesta ja se rajoittuu käsittelemään laittonta järjestelmää ja tietojen hallinta. Ehdotettu direktiivi sisältää myös erityisiä kohtia, joita otetaan käyttöön. Tässä suhteessa on selkeitä eroja, jotka johtavat siihen, että äh, rikosten torjuntaa kyetään vahvistamaan yhä edelleen. Jäsenvaltioilla on mahdollisuus varmistaa siitä, että esimerkiksi, varmistautua siitä, että esimerkiksi valmisteleva toimi on rangaistava ainakin vähintään kahden vuoden rangaistuksella, vankeusrangaistuksella. Ja suhteellisuusperiaatteen lisäksi tämän tyyppinen säännös merkitsee sitä, että EU on menossa kohti joustamattomia ö, tuomioita, koska se ei enää hyödynnä näitä säännöksiä yhtä tiukasti, vaan toimii joustavammin ja ottaa käyttöön yhdestä kolmeen vuoden tuomiot ja näin suhteellisuusperiaate tulee paremmin huomioiduksi tämän puitepäätöksen puitteissa. Mitä suurempi harkintavallan marginaali on, sitä helpompaa jäsenvaltioille on käyttää jokaista tuomiota suhteessa jokaisen rikoksen vakavuuteen. Yleisesti ottaen on selvää, että suuntauksena nyt on ottaa käyttöön tiukempia rangaistuksia, kun samalla vähennetään jäsenvaltioiden harkintavallan marginaalia. Samaa pohdintaa on sovellettu artiklan 10 ehdotussa direktiivissä. Kyseinen säännös laajentaa sitä raskauttavien olosuhteiden luetteloa, joka siinä on otettu esille. Lisäksi siinä vaaditaan tiukempia rangaistuksia raskauttavissa olosuhteissa tehdyille rikoksille, maksimissaan viisi vuotta vankeusrangaistusta, mukaan lukien nämä valmistelevat toimet. Samalla aiemmat ehdotukset ovat saaneet aikaiseksi ristiriitaisen vastaanoton johtanut siihen, että ei puheenjohtajan valtio on päätynyt, pyytänyt ministereitä neuvonantoa, jotta päästäisiin tästä umpikujasta. Kaksi mahdollista ratkaisua on esitetty, eli valmistelevien toimien suhde minimirangaistukseen ja sitten raskautuvien asianhaarojen huomioon ottaminen suhteessa laittomaa järjestelmää rikoksiin ja tietojen käyttöön. Kriminalisoinnin lyhyt analysointi sellaisena kuin se on direktiivissä hyväksytty mahdollistaa sen, että voimme tehdä seuraavan johtopäätöksen. Jos tarkastellaan johdanto-osakappaletta direktiivissä, se paljastaa meille ne todelliset syyt näille valinnoille, joita on tehty. Niiden joukosta löytyy tahto torjua järjestäytyntä rikollisuutta ja terrorismia. Informaatiojärjestelmään kohdistuvat teot, jotka on tehty järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin puitteissa, eivät vaadi muuta kuin erityissäännökset, jotka on nimenomaan näitä varten suunniteltu, toisin kuin että olisi yleinen ö, rikosoikeuden lainsäädännön laajentaminen. Toisaalta direktiiviehdotus ainakin alkuperäisessä muodossaan ei vahvista perusoikeuksien suojaa perusoikeuksien eh, perusoikeuskirjan mukaisesti Euroopan unionissa, eikä myöskään noudata Euroopan unionin lainsäädännön periaatteita. Vaan ne määritelmät, jotka löytyvät tästä ehdotuksesta, eivät noudata Lexerta vaatimusta, mitä voidaan soveltaa myös Euroopan unionin tasolla. Kaksi selkeää esimerkkiä olivat tämän interception-käsitteen epämääräinen määrittely, kuten myöskin se, että näitä vähäpätöisiä tapauksia joita poissuljetaan kriminalisoinnin ulkopuolelle, ei otettaisi huomioon. Suhteellisuusperiaate vesittyy myöskin. Millä tavalla suhteellisuutta voidaan hoitaa, kun jäsenvaltioille ei jätetä juurikaan harkintavaltaa, kun ne määrittelevät, mitä tuomiota annetaan. Lopuksi vain ei vähäisempänä on olemassa perusteltu huolenaihe siitä, että laajalti kriminalisoidaan valmistelevia toimia, kuten esimerkiksi rikosten valmistelu, välineiden valmistelua. Ongelma on myös se, että siinä on, että on kielletty myös sellaiset välineet, joiden ainoa tavoite ei ole informaatiojärjestelmiin hyökkääminen. Kun otetaan huomioon näiden toimien etäisyys ja itse toimi tai hyökkäys, on selvää, että kriminalisointi tämän tyyppisessä käytöksessä pohjautuu vain subjektiivisiin kriteereihin. Se, että EU, toisin kuin Euroopan neuvosto eivät jätä, ei jätä tilaa rajoituksia tällä alueella. Ja kun otetaan huomioon se, että tunnistetaan ekstraterritoriaalinen toimivalta, aiheuttaa kaksoiskriminalisoinnin ja asiasta tulee entistä huonompi. Näin ollen on tärkeää, että voidaan parantaa neuvoston ehdotuksia ja parantaa myöskin tätä ultima ratio-periaatetta, kuten myöskin legaliteetin periaatetta, suhteellisuutta, koherenssivaatimusta ja jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä. Tarpeellisten korjausten tulisi sisältää termit kuten esimerkiksi illegal interception, teknilliset välineet, tekniset, teknilliset välineet ja vähäpätöiset tapaukset. Öö, kuten myöskin tuomiovalta, raskauttavat olosuhteet, ja sen tulisi selkeästi rajata artiklan 7 soveltamisalaa. Ehdotukseni liitteenä, joka, jota on pyydetty jaettavaksi, voidaan löytää erityiset suositukset näiksi tarkistuksiksi. Näiden korjausten käsittely on mielestäni erittäin tärkeä tehtävä Euroopan parlamentissa, koska vain tällä tavalla per, perustavanlaatuiset rikoslainsäädännön periaatteet tulevat täytetyksi ja EU voi niiden avulla päästä tavoitteeseensa. Eli asettaa yksilön toimintansa keskiöön. Euroopan kansalaiset valvovat Euroopan parlamenttia ja toivon, että Euroopan parlamentti ottaa tämän huomioon. Kiitoksia. Sehr geehrte Frau Professor Kaifer, Sie haben versucht... Hyvä professori Kaifa, te yritätte erittäin nopealla tahdilla ja erittäin yksityiskohtaisesti selvittää teille tätä asiaa. Siitä me kiitämme teitä. Ja, ja olen myös iloinen siitä, että meidän esittelijämme voi olla vielä yhteydessä teihin tämän mietinnön puitteissa. Ja kiitos siis vielä teille. Ja nyt voin sitten viimeiseksi me olemme tässä pyytäneet tulkeilta vielä 10 minuuttia lisäaikaa. Öm, ja äm, tulkit ovat puheenjohtajan mukaan tehneet hyvää työtä tästä mielettömästä va- vauhdista huolimatta. Ja kiitos siis vielä tulkeille puheenjohtaja sanoo kiitos myös näistä lisästä kymmenestä minuutista. No niin, ja sitten voinkin te- toivottaa tervetulleeksi EDRn edustajan. Tämä on kansalaisoikeuksien järjestö, joka puolustaa yksityis, yksityisyyttä. Ja kiitänkin Joe McNamita ja olkaa hyvä. Kiitos. Yritän nyt pitää esitykseni mahdollisimman nopeasti ilman, että tulkit siitä suutahtavat. No niin, eli Tämän johdannon itse asiassa jätänkin pois. Monet näistä asioista on jo sanottu tästä kriminalisoinnista ja tietosuojasta ja niin poispäin. Haluaisin kuitenkin sanoa, että tämä yksi parhaista asiakirjoista, jonka, jonka parissa olen tehnyt, mitä tulee menettelyihin, menettelyn nopeuteen myös parlamentin osalta ja neuvoston osalta. Haluaisin puuttua yhteen seikkaan, ja tästä tämän mainitsi rouva Holma ja aikaisemmassa keskustelussa nimittäin hyökkäykset valtioiden toimesta niiden puolesta. Nimittäin EUn lähestymistapa on hyvin tärkeää legitimiteille ja johdonmukaisuudelle, joka, on joka meillä on näiden hyökkäysten torjumisessa. Mutta valitettavasti tässä on olemassa ristiriita EU-politiikassa. Jos mietimme näitä hyökkäyksiä, niin mietimme esimerkiksi Stuxnet-tyyppisiä hyökkäyksiä, joka oli hyökkäys to, yhden maan toimesta toittamaata kohtaan, mutta kuitenkin uhka kohdistuu myös verkkotunnuksiin ja IP-osoitteisiin, jotka ovat tärkeitä internetin toiminnalle. Niitä käytetään välineinä oman alueen ulkopuoliseen lainvalvontaan ennen kaikkea sekä siis USA että EUn toimesta. USA ei ole tähän mennessä tai aikaisemmin se ei ole yrittänyt käyttää tuomiovaltaansa internetin liittyvien yhtiöiden ja infrastruktuurien suhteen, mutta nyt kuitenkin on annettu Protect eBay ja koika Light, ja näillä USA antaa itselleen ja yksityisille yrityksille valtuudet saada käsinsä tieto, tieto, tietoja ja tietoteknisiä tietoja, jotka ovat niiden tuomiovallan ulkopuolella. Tämän, nämä toimet ovat oikeudettomia tämän luonnosdirektiivin mukaan ja tämän tietoverkkorikollisuusyleissopimuksen mukaan, jonka USA väittää ratifioineensa. Tämä on esimerkki siitä, miten kestävät määritelmät direktiivissä on miten kestäviä ne voivat olla, jos tällaisia valtioiden sponsoroimia hyökkäyksiä tulee esimerkiksi USAsta. Tämä luo lai, e, epävarmuutta, laillista epävarmuutta Euroopan kansalaisille yrityksille. Ja tämä luo riskejä, sillä, sillä hyväksytään tällaiset toimet, jotka ovat e, rikollisia direktiivin mukaan. Esimerk- yksi esimerkki on muu.com-sivusto. USAn viranomaiset yrittivät yrittävät poistaa väitettyjä lapsipornografiasivustoja, mutta ne poistivatkin 840 000 viattoman ihmisen nettisivustot. Euroopan parlamenttihan antoi viime vuonna päätös siis viime kesäkuussa päätöslauselman, valtioiden pitäisi, pitäisi välttää uhkia internetissä. Tässä päätöslauselmassa siis sanottiin, ja siis parlamentin ja valtioiden pitäisi suojella internetin koskemattomuutta. Ja täm, tätä kantaa Ähm, tukivat myös kolme viikkoa sitten ministerineuvosto ja Euroopan neuvosto. Vuonna 2009 äm, brittikansalainen, äh, joka asui Espanjassa ja piti siellä matkatoimistoa, joutuu sen uhriksi, että koko hänen nettisivustonsa poistettiin. Tällä yrityksellä ei ollut minkäänlaista, minkälaisia yhteyksiä tai liiketoimia USAssa, mutta se oli silti laitettu mustalle listalle USAn valtiovarainministeriön toimesta. Ja tämä nettiyritys, joka oli rekisteröinyt hänen verkkotunnuksensa, poisti sitten hänen nettisivunsa, hänen eh, sähköpostinsa ja näin hän ei, hän pystynyt myöskään eh, pyörittämään matkatoimistoaan. Tämä sama netin, nettisivujen poistaminen on tapahtunut myös yhdelle espanjalaiselle yritykselle tekijänoikeusrikkomusten eh, takia tai niiden oletettujen sellaisten takia. Nämä oletukset olivat vääriä mikä tekee tämän pahemmaksi? USAn maahanmuutto- ja tullivirasto sai käyttöönsä, sai siis tuomiovallan kaikista 3.3.net-verkkotunnuksista. Tällaiset alanvaltaukset USAn suhteen ovat hyvin vakavia. Mitä me teemme tämän suhteen? Mitä Euroopan komissio tekee. Euroopan komissio ja neuvosto eivät ole eivät ole protestoineet näitä hyökkäyksiä, vaan komissio ja neuvosto ovat tukeneet niitä tai, tai ovat tyytyväisiä niihin. Öm, komissio esimerkiksi reagoi positiivisesti USAn ja EUn projektiin, jolla voidaan kumota verkkotunnuksia. Eli USA voi voi antaa itselleen tuomiovaltaa äm, kohdistaa hyökkäys minkä, mihin tahansa ähm, nettipalvelun antajaan. Tukholman ohjelman alaisuudessa tehtiin ö, ehdotus tämän suhteen, mutta Ruotsin puheenjohtajakausi ö, ei ottanut sitä mukaan. Sitten ö, Espanja sen vasta teki ja se hyväksyttiin yleisen asioiden neuvostossa tämän vuoden keväällä. Tällaisia, tällaisia, tällaista tuomiovaltaa ei voi käyttää muuta kuin laittomasti. Ja nämä toimet ovat rikosdirektiivin alaisuudessa. Eli Euroopan unioni antaa itselleen tässä valtaa ja ja näin. Eli siis Euroopan unioni on tässä ristiriidassa itsensä kanssa ehdottaessaan tätä direktiiviä. Etenkin etäresurssipalveluiden takia on tärkeää, että parlamentti vahvistaa kantansa näihin valtion tekemiin hyökkäyksiin. Kuten olemme nähneet, parlamentti oli aivan oikeassa internethallinnon suhteen viime vuonna. Euroopan parlamentin on toivottava muuten internetin koskemattomuus on vaarassa. Eli Kansalaiset eivät muuten voi suojata itseään, sillä heidän tietoturvallisuutensa liittyy, he, riippuu heidän hallituksestaan ja niiden hallitu, maiden hallituksesta, joida, joissa heidän nettipalvelunsa tarjoajat ovat. Direktiiviluonnos nykyisellään on sinänsä hyvä, on tärkeää suojata infrastruktuuria, mutta me emme EUna voi sanoa, että että mitä ne muut tekevät on väärin ja jos me samalla sitten teemme itse aivan samaa, e, siinä on ristiriita kyllä kysymys, kysymyksessä. Saaken. Noin. Haluaisin sydämellisesti kiittää kaikkia läsnä olevia, erityisesti panelisteja ja ensinnäkin siitä, että he jaksoivat loppuun asti ja kertoivat meille omista näkemyksistään. Kiitokset siitä, että pääsitte tänne tulemaan. Ja olisin kiitollinen, jos saisimme myöskin kirjalliset versiot näistä alustuksista, joiltakin me olemme ne jo saaneet, näin meille tarjoutuu mahdollisuus perehtyä uudemman kerran näihin viesteihinne. Ja toinen pyyntö, voisitteko jatkossakin olla meidän käytettävissämme, sillä meillä tulee varmaan olemaan kysymyksiä, ainakin esittelijät, varjoesittelijät ja ehkä jokunen muukin kollega haluaisi vielä olla teihin yhteydessä, joten kiitokset jo ennakkoon tästä yhteistyöhalukkuudesta. No niin, oikein paljon kiitoksia niille kaikille, jotka jaksoivat alusta loppuun asti seurata tätä keskustelua. Kyllähän meitä täällä on aika paljon vielä paikalla. Sydämelliset kiitokset myöskin tulkeille avusta. Leistung vollbracht. Dankeschön und noch einen... Ja vielä oikein mukavaa illan jatkoa.